Okei. Okay. So, liebe... Parhaat kollegat, vaikka kovin monet kollegat vielä eivät olekaan paikalla, niin ehdottaisin, että aloitamme iltapäiväkokouksemme. Ensin käymme keskustelua komission kanssa aiheena EUn ja Kiinan maantieteellisiä merkintöjä koskeva sopimus. Tiedätte, että 6. marraskuuta 2019 tästä sopimuksesta päätettiin. Ja nyt ihan pitemmittä puheita annan puheenvuoron maatalouspääosaston edustaja John Clarkille, joka on vastuussa kansainvälisistä kysymyksistä. Niin hän voi meille alustaa tästä asiasta. Olkaa hyvä, herra Clark. Uh, thank, thank you, Chairman. I'm very happy to have... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä mahdollisuudesta esitellä kyseinen sopimus. Me todella aikaisin marraskuussa sen allekirjoitimme ja siitä Hogan ja hänen vastapuolensa ilmoittivat virallisesti 6. Mar- marraskuuta Pekingissä. Läsnä oli myös entinen presidentti Xi, joka on poliittisesti hyvin merkittävä. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun olen täällä puhumassa kyseisestä sopimuksesta, mutta meillä on nyt muodollisesti loppuun saatettu sopimus ja toivomme, että neuvosto hyväksyy sen muutaman viikon sisällä ja toivottavasti parlamentti hyväksyy sen ennen kesää niin, että se voi astua voimaan myöhemmin syksyllä. Tämä on nyt ensimmäinen kauppasopimus EUn ja Kiinan välillä ja se on siksi pelkästään siksikin jo merkittävä. Mutta mm, sopimus on mullakin tavalla merkittävä. Me ja Kiina olemme pitäneet tätä sopimusta hyvin myönteisenä kehityksenä EUn ja Kiinan suhteiden kannalta yleisesti ottaen. Sopimuksen eh, te- tekemisen jälkeen Kiinan hallitus totesi, että tämä edustaa uutta myönteistä vaihetta EUn ja Kiinan välisissä suhteissa. Tämä sopimus on myös osoitus siitä, kuinka menestyksekäs strategia meillä on ollut, kun pyrimme kaikkialla Euroopassa, eh, kaikkialla maailmassa edistämään laadukkaita eurooppalaisia elintarviketuotteita ja juomia. Olen moneen kertaan sanonut, että eurooppa, eurooppalaisilla elintarvikkeilla juomilla on erittäin hyvä maine, kun näitä on laatua, turvallisuutta, jäljitettävyyttä ja, ne, ja hyvin, meillä on hyvin ikonisia tärkeitä maa, merkintöjä ja kaikki tämä on tietenkin plussaa. Mitä tämä sopimus sitten konkreettisesti toteaa? Ensinnäkin se varmistaa korkean suojan sadalle maantieteelliselle merkinnälle molemmilta puolelta Kiinassa ja EU:ssa. Sata, eurooppalaista sata kiinalaista maantieteellistä merkintää. Toiseksi sen kautta varmistetaan, että suojaa täytäntöön pannaan Euroopassa ja Kiinassa sekä hallinnollisesti että myös tuomioistuimissa mukaan lukien ex officio. Tämä on hyvin tärkeää pienille tuottajille, jotka eivät, joilla ei ole varaa lähteä riitelemään tuomioistuimiin. Kolmanneksen on sääntöjen mukaisesti sopimuksessa todetaan, että jotkut jo olemassa olevat tavaramerkit markkinoillamme voivat edelleen olla olemassa rinnakkain näiden myöhemmin tulleiden maantieteisten merkintöjen kanssa ja tietyt nimet, jotka ovat olleet markkinoilla jo vuosia, voivat edelleen pysyä markkinoilla muutamia vuosia ennen kuin ne sitten ajetaan alas – tässä puhutaan vain neljästä nimestä. Feta, juusto, Pekka, pecorino romano ja Siago juusto Euroopan puolelta ja Lapsang Shuzhong tee Kiinan puolelta. Nämä ovat näiden nimien olemassa oleva käyttö voi vielä joitakin vuosia jatkua ennen kuin nämä nimet on poistettava markkinoilta ja on annettava eksklusiivinen suoja eurooppalaisille ja kiinalaisille nimille. Tämä oli paras tulos koskien tällaista nimenkäyttöä verrattuna mihinkään sopimukseen Japanin, Mercosur tai Meksiko esimerkiksi. Neljäs asia tämän sopimuksen myötä ensimmäisen neljän vuoden aikana sopimuksen voimassa ollessa voimme ryhtyä ryhtyä, tämän jälkeen voimme ryhtyä suojelemaan vielä lisää 175 maantieteellistä merkintää molempien osapuolten puolella on täällä myös artikla, jossa todetaan, että tulevaisuudessa milloin tahansa voimme lisätä, niin, li, lisätä lisää näitä maantieteellisiä merkintöjä. Sitten pitkään ajan yhteistyökin EUn välillä koskien Tätä panoa ja e, suojaa ja, e, ja edistämistä. Meillä on suunnitelmia jatkaa yhteistyötä näiden nimien suojassa, suojelemisessa ja tulemme tekemään tätä työtä elintarvikemessuilla ja muualla Euroopassa ja Kiinassa ja edistämme niiden käyttöä myös verkkoalustoilla, kuten Alibabassa tässä ytimekkäästi. Tämä on hyvä EUlle. Se varmistaa sen, että tärkeät tuotteet Euroopassa suojellaan ja päästään Kiinan markkinoille, suur, nopeasti kasvaville markkinoille näiden alaadukkaiden elintarvikkeiden kanssa. Ja sitten Kiina, jossa on paljon jäljittelyä ja väärinkäyttöä ja, va- ja vapaa matkustamista esimerkiksi ma- maitoalalla myös juuston, juuston osalta tähän tuodaan korjaus. Tämä on myös Kiinalle hyvä, koska Kiina voi suojella äh, houkuttelevimpia markkinoita maailmassa ja voi suojata sataa omaa maantieteellistä merkintää. Kiinalla on hyvin rikas kulinaarinen perinne. Heillä on yli tuhat maantieteellistä merkintää itsellään ja tämän sopimuksen myötä Kiina voi viedä elintarvikkeita Eurooppaan ja myös laajemmin Aasiaan Kiinan diasporan myötä. Ja kiinalaiset tuotteet saavat ikään kuin preemion siitä, että ne on tunnustettu Euroopassa nämä maantieteelliset merkinnät. Ja todella neljän vuoden jälkeen tulee vielä 175 molemmille puolille lisää näitä merkintöjä. Tämä on nyt ensimmäinen tällainen sopimus. Seuraava vanha pureudumme oikeudelliseen puoleen. Tässä menee viikko tai pari. Ja sitten tuomme sopimuksen neuvoston prosessiin. Neuvoston on sitten allekirjoitettava sopimus tulevina viikkoina ja suhtaudumme luottavaisesti siihen, että, että sopimus voidaan esitellä Euroopan parlamentille ennen kesää ja toivon, että se saa siellä myönteisen vastaanoton jossain vaiheessa syksyä. Tarkoituksena on EU-Kiinan huippukokous Leipzigissä syyskuussa. Ja tämä voisi olla paikka, jossa sopimuksesta voitaisiin ilmoittaa ja se voisi astua voimaan, mutta tämä tietenkin riippuu vielä Euroopan parlamentin hyväksymisestä nyt kesän mennessä. Kiitoksia. Suuret kiitokset. Clark. Nyt antaisin äh, puheenvuoron äh, kollega Winklerille, joka on meidän pysyvä EU-Kiina-esittelijämme ja hän joutuu poistumaan kohta puoliin, joten kollega Winkler ensimmäisenä. Uh, chairman, thank you. Kiitos äh, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitokset, että sain mahdollisuuden liittyä agrivaliokuntaan ja tai tulla tänne ja kertoa Intan kannalta näitä asioita. Olen siis yksi Intan varapuheenjohtajia. Kiitokset puheenjohtaja siitä, että sain tulla tänne, koska vastaan näistä Kiina EU-suhteista. Me uskomme, että tämä EU-Kiina maantieteellisten merkintöjen sopimus on merkittävä menestys unionille – me tuemme tätä sopimusta ja erityisesti Intavaltuuskunnan vierailulla Kiinaan 2018 me otimme vuoropuheluumme, joka oli korkean tason keskustelu poliittisesti, niin otimme mukaan siis nimenomaan sen, miten viemme päätökseen maantieteellisten merkintöjen sopimuksen. Tämä on ensimmäinen äh, laatuaan Kiinan kanssa, joten se on myös merkki siitä, että on mahdollista saada aikaan sopimus Kiinan kanssa. Toki kattavuus tässä sopimuksessa on aika rajallinen, se on hyvin äh, erityinen, mutta mieluummin tietenkin äh, tällainen, nythän keskustellaan jo laajemmasta investointisopimuksesta, joka on hyvin tärkeä. Uskon, että meidän kauppakomissaarimme äh, saa parasta asiantuntija-apua entiseltä maatalouskomission jäseneltä Phil Hoganilta. No, uskoakseni te tiedätte tästä sopimuksesta kuitenkin enemmän kuin minä, koskapa olette agrivaliokunnan jäseniä. Ja sen myötä tiedätte myös, että tämä on sopimus, joka suojelee eurooppalaisia arvoja, korkea, standardisia, laatuisia tuotteita, kauppamerkkejä meidän taloudessamme. Kauppavaliokuntana me olemme me valmiita ottamaan teidät mukaan agrivaliokunnassa samoin kuin komission. Ja haluaisin vain ilmoittaa, että meillä on kansainvälisen kauppavaliokunnassa pyrkimys saada aikaan uudenlaista työskentelyä komission kanssa kaikilla aloilla. En nyt tässä puhu vain näistä maantieteellisistä merkinnöistä, vaan me haluamme osallistua täytäntöönpanoon. Me haluamme olla varmoja siitä, että me voimme täysin käyttää parlamentin toimivaltuuksia liittyen valvontaan, mutta ei ainoastaan valvontaan, vaan siis neuvotteluvaiheessa, vaan osallistua valvontaan myös siinä vaiheessa, kun sopimukset täytäntöön pannaan. Joten me haluamme, että Euroopan maanviljelijät eh, voivat sitten olla tehokkaampia, kun he vievät eteenpäin tuotteitaan, joissa on maantieteellinen merkintä. Ja sen lisäksi haluamme rakentaa mekanismia, joilla voimme valvoa myös täytäntöönpanovaihetta. Toinen mielenkiintoinen asia, olen pahoillani tiedän, että tämä on esityslistalla, mutta en voi jäädä seuraava kohdan käsittelyä varten, mutta me olisimme hyvin kiinnostuneita, mikä komission kanta on niistä vaikutuksista ja niistä yhteyksistä, joita mahdollisesti saattaa syntyä eu n ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksessa, joka vaikuttaa myös maanviljelyyn ja maatalouteen. Ai anteeksi, US-Kiina sopimuksen ensimmäinen vaihe, joka vaikuttaa meidän EU-Kiina maantieteellisten merkintöjen sopimukseen. Joten teemme mielellämme yhteistyötä komission kanssa myös tässä yhteydessä. Tämä on pitkä prosessi, mutta tämä äh, maantieteellisten merkintöjen hyväksyntä parlamentissa, jos prosessi toimi, toteutuu mahdollisimman nopeasti, niin täytyy todellakin sanoa, että Intavaliokunnassa on hyvin paljon tämän sopimuksen tukijoita. Kiitos. Kiitokset. Kollega Winkler. Nyt on muita puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäisenä kollega Tolere, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minulla olisi Klaakille kysymys. Tämä sopimus Kiinan kanssa luonnollisesti suojelee eh, maantieteellisiä merkintöjä, jotka ovat eh, eurooppalaiseen perinteen pohjautuva järjestelmä, joka nyt sitten on levinnyt kaikkialle maailmaan ja jossa suojellaan paikallisia tuotteita, houkutellaan matkailijoita kaikkialla maailmassa ja suojellaan ympäristöä, biodiversiteettiä sekä eläinten hyvinvointia. No tosiaan nämä maantieteelliset merkinnät, järjestelmä sinänsä on jo olemassa, mutta mitä Kiinaan tulee, eh, niin eh, Kiina on tehnyt Yhdysvaltain kanssa sopimuksen, joka ei kunnioita samoja määräyksiä eh, maantieteellisten merkintöjen suhteen kuin tämä Euroopan unionin kanssa tehtävä sopimus. Ja nyt sitten ollaan hyvin kiinnostuneita näistä perinteisistä nimityksistä ja yleisnimityksistä, joten mitenkä tämä erittäin erittäin monimutkainen yhteiselo näiden eri sopimusten välillä. Yhdysvaltojen sopimus, Euroopan unionin sopimus, unionin sopimus kunnioittaisi materiaalisia merkintöjä, mutta Yhdysvallat sopimus ei. Kiitokset ja seuraavaksi kollega Le Breton. Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein tyytyväinen tähän Euroopan unionin ja Kiinan väliseen sopimukseen koska se on rajoitettu. Kerrankin ei halua, haluta teollisuutta ja maataloutta ja muita sotkea yhteen. Näin, kun näin tehdään, niin hyvin usein käy niin, että maatalous on se, mistä joustetaan. Nyt uskon, että olemme onnistuneet valitsemaan hyvin täsmällisen toimialan. Nämä sata maantieteellistä merkintää, jotka molemmin puolin tunnustetaan, minusta tämä on hyvä sopimus Euroopan puolella – on äh, champagne, feta, juusto ja muita tunnettuja merkkejä. Tämä on oikein hyvä. 3300 maantieteellistä merkintää Euroopassa on, niin kyllä siihen verrattuna 100 on aika vähän. No nyt tässä äh, jo ennakoitte kysymykseen, kun totesitte, että muutaman vuoden päästä saadaan 175 lisää Aikaisemmin kuitenkin jo neuvottelimme näiden maantieteellisten merkintöjen äh, tunnustamisesta Kiinan kanssa ja minun tietääkseni meni kuusi vuotta äh, aikaa, että saatiin kymmenen tunnustettua. Tällä vauhdilla ei kyllä varmaankaan saada näin nopeasti 175 uutta merkintä, niin kuin ilmoititte. Vielä haluaisin eh, esittää vähän laajemmankin kysymyksen hyödyntäen tätä sopimusta. Tehän tiedätte, että, kaksi, että eurooppalainen, eurooppalainen viini kärsii paljon amerikkalaista verosta. Viime viikolla interryhmässä käsiteltiin tätä asiaa. Siellä Rova olikin paikalla tietenkin. Oletteko nyt hyödyntäneet tätä sopimusta niin, että pyrittäisiin vähän soderata kiinalaisia – jos vaikka voitaisiin lisätä viinin vientiä yleisesti ottaen, ei ainoastaan suojattua viiniä, vaan kaiken kaikkiaan viinin vientiä Kiinan suuntaan. Tämä siis toisena kysymyksenä. Danke. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Kutsmiuk, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo mm, za, za te wyjaśnienia, które mm, przedstawił pan dyrektor. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän komission pääosaston edustajaa tästä esityksestä. Minulla olisi yksi kysymys, joka liittyy tähän rahoitukseen. Eli minun käsitykseni mukaan, kun puhutaan maataloustuotteiden viennistä Kiinaan, niin se on noin 13 miljardia euroa, euroa arvoltaan ja maantieteelliset merkinnät tästä viennistä kattavat noin 10 prosenttia kaiken kaikkiaan eli 1,3 miljardia euroa vuodessa. Halusin kuulla teiltä, että mitkä olisivat tulevaisuuden näkymät asiassa. Tässähän puhutaan äh, siis 1,3 mm, miljardista eurosta. Se ei ole kovinkaan suuri äh, summa, kun ajatellaan koko äh, maatalousvientiä. Niin mitä mahdollisuuksia olisi viennin kasvulle? elintarvikeviennin kasvulle Kiinaan. Mikä on teidän arvionne? Voisimmeko moninkertaistaa vientimme? puhuitte myös siitä, että 175 uutta merkintää tulisi saataisiin äh, muutaman vuoden kuluttua. Onko tämä todella mahdollista? Voidaanko äh, tämä saada läpi ja voitaisiinko tätä kautta sitten saada lisättyä maantieteellisiä merkintöjä äh, koskevaa vientiä tai näiden tuotteiden vientiä Kiinaan? Kiitos. Kiitokset ja sitten kollega Sander. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä johtaja. Olen omalta osaltaan niin hyvin iloinen tämän sopimuksen solmimisesta. Tämä on todellinen mahdollisuus meidän yrityksillemme ja tuottajillemme. Kaksi kysymystä kuitenkin, eh, niihin jo kollegat täällä viittasivatkin. Ensinnäkin, voisitteko kertoa vielä lisää näistä tulevista maantieteellisistä merkinnöistä? Millä tavalla ne valitaan? Eli ajatellen nyt tuota keskipitkää aikaväliä. Sitten toinen kysymys on totta, että allekirjoittamme nyt tämän sopimuksen Kiinan kanssa, mutta samalla aikaan on sopimus Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Voiko olla niin, että tuo sopimus jotenkin vaarantaisi sen, mitä olemme nyt rakentamassa Kiinan kanssa? Kiitoksia. Kiitokset. Ja sitten kollega Buda, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kaikki keskustelut kauppaneuvotteluista EUn ja Kiinan välillä, niidenhän pitäisi olla hyviä uutisia. Mutta oletteko te ollenkaan miettineet tässä sopimuksessa mehiläissektoria? sektoria? Me kävimme pitkän keskustelun valiokunnassa siitä, että kaikkein eniten petoksia tehdään hunajalla Kiinasta. Onko tälle asialle tehty mitään? Eniten väärennettyä hunajaa, koska jos meillä on enemmän kauppaa Kiinan ja EUn välillä, niin siitä saattaa tulla tällainen väärennetyn hunajan lähde. Hunaja, joka ei ole samanlaatuista kuin eurooppalainen hunajaa. Se on sekoitettu eurooppalaiseen hunajaan ja myydään sitten eurooppalaisena hunajana. Jos tätä ei ole otettu mukaan, niin se pitäisi ottaa mukaan, koska tämä on ajankohtainen ongelma. Kiitokset. Jos teillä ei ole lisäkysymyksiä tähän esityslistan kohtaan liittyen, niin nyt antaisin puheenvuoron Klaakille, joka voi vastata. Thank you Well, Perhaps I'll start. Kiitos. Ehkäpä alan äh, aloittaa äh, hieman äh, ennakoiden seuraavaa vaihe, aihetta, koska siinä on kysymys maataloudesta, josta monet ovat kysyneet. Te olette kysyneet, että mikä tällä Kiina-USA-sopimuksella, minkälainen vaikutus sillä on meidän sopimukseemme? muistan, että joku sanoi, että Richard Wagnerin musiikki ei ole niin huonoa kuin miltä se kuulostaa. Ja kun katson USA-Kiina-sopimusta ja sen vaikutusta tai ei-vaikutusta meidän sopimukseemme, niin voisin sanoa, että se on kuin Richard Wagnerin musiikkia, ei niin huonoa kuin miltä se kuulostaa. USA-Kiina-sopimus pyrkii rajoittamaan osittain maantieteellistä merkintää Kiinassa. Sellaisissa tapauksissa, joissa on jo tavaramerkki, joka kilpailee, tai jossa tämä nimi on geneerinen. Mutta USA-Kiinassa sopimuksesta ei vielä käy selväksi, millä tavalla nämä rajoitukset voitaisiin tulkita, mitä ne todella tarkoittavat. Esimerkiksi jos nimi on ähm, tavaramerkki USAssa tai geneerinen USAssa ainoastaan, tarkoittaako se sitä, että Kiina kieltäisi tämän nimen maantieteellisenä merkintänä Kiinassa? Jos Kiina tekisi näin, niin se olisi täysin äh, epäjohdonmukaista ja VTOn sääntöjen vastaista, koska GI-hakemuksen voi kieltää vain, jos kysymyksessä on tavaramerkki Kiinassa tai jos se on geneerinen termi Kiinassa. Ja silloin sen status, nimen status USAssa on täysin merkityksetön. Mutta ei tämä nyt kuitenkaan meitä huolestuta kovinkaan, koska Kiina ei kykenisi toimimaan johdonmukaisesti kansainvälisen lainsäädännön mukaan, jos ne lähtivät, lähtisivät tulkitsemaan tätä hyvinkin tiukasti. USA-Kiina-sopimus sanoo myös, että tietyt merkintöjen rajoitukset liittyvät pysyviin anomuksiin Kiinassa tai jatkuviin. Viime vuonna Kiina ja EU muodollisesti veivät päätöksen bilateraalisen sopimuksen ja USA ei vaikuta näihin nimiin, koska Kiina on jo vienyt nämä nimet lävitse omassa järjestelmässään ja niillä on nyt täysi suojelu. Joten ne eivät ole tällaisia hyväksyntää odottavia hakemuksia. Joten emme me ole huolissamme tästä sopimuksesta. A, siksi, että Kiina tulee noudattamaan VTOn kansainvälisiä sääntöjä ja B, tämä bilateraalinen sopimus, jonka he ovat meidän kanssamme tehneet Kiinan presidentin läsnä ollessa – ja joka on jo mennyt eh, heidän oman kotimaisen hyväksyntämenettelyn lävitse. Nyt sitten esitetyt kysymykset vielä. Joku täällä huomioi, että Kiinalta meni viisi vai kuusi vuotta suojella kymmenen nimeä 2000-luvun alussa. Ja eikö tämä merkitsisi sitä, että kestäisi todella kauan ennen kuin Kiina voisi hyväksyä seuraavat 175 suojeltavaa nimikettä? Vastaus on ei. Tässä sopimuksessa on hyvin selkeät säännöt siitä, että nämä 175 nimeä prosessoidaan ja suojellaan neljässä vuodessa. Joten noin 40 per vuosi prosessoidaan, samoin ne Euroopan puolella. Joten tämä ei minua huolestuta. Sitten vielä kysymys siitä, miten me identifioimme nämä maantieteellisten merkintöjen nimet näitä merkintöjä varten. No, jäsenvaltiot keskustelevat näiden tuottajaryhmien kanssa ja sitten yhdessä identifioimme ne nimet, jotka, joilla olisi kaupallista merkitystä Kiinassa tai tulevaisuudessa kaupallista merkitystä Kiinassa – tai jotka ovat liian rajallisia. Joten siis me, me etsimme sieltä ne nimet, jotka ovat kaupallisesti tärkeitä ja joissa voisi olla myös suuri riski rikkomuksiin. Eli noin 3000 eurooppalaista nimeä tuotetta ovat sellaisia, joita ei koskaan viedä sen alueen ulkopuolelle, missä ne on tuotettu. Joten tällä on hyvin paljon merkitystä kansainväliselle kaupalle. Kuinka nopeasti nämä Markkinat äh, kasvavat Kiinassa. No, ei se mikään suuri teollinen vallankumous ole. Äh, todennäköisesti vientimme esimerkiksi oliiviöljy, maataloustuotteet, äh, viinit ovat sellaisia, jotka pikkuhiljaa sitten vientimäärät nousevat meidän nimemme saavat yksinomaisen oikeuden ja suojelun Kiinassa, joka jo merkitsee sitä, että ne myyvät enemmän. Tähän sopimukseen liittyy hyvin paljon myös tavallaan mainostamista. Kuten jo sanoin, meillä on hyvin rahoitettu eurooppalainen tällainen edistämisväline, mainostamisväline, joka antaa EU-rahoitusta 80 prosenttia tähän kampanjointiin, 20 prosenttia tulee tuottajilta. Ja tätä kautta me yritämme sitten mainostaa ja, ja tehdä tunnetuksi meidän tuotteitamme, jotka ovat saaneet maantieteellisen merkinnän. Ja sitten miten tämä vaikuttaa tähän, tämä sopimus, voiko Kiina auttaa meitä tässä, kun on ollut tämä 25 prosentin tullimaksu USAssa meidän viineillemme. No tästä ei ole puhuttu Kiinan viranomaisten kanssa. Meidän vientimme Kiinaan on ollut hyvin menestyksekästä. Ja sitten kun me saamme tämän GI-suojan näille viineille ja tämä tulee kasvamaan, niin tämä on jo hyvin nopeasti kasvava markkina. Ja sitten vielä lopuksi kysymys näistä mehiläisistä. Tästä ei ole keskusteltu lainkaan maantieteellisten merkintöjen sopimuksen yhteydessä ja siitä, että Kiinassa väärennettäisiin hunajaa. Me tiedämme, että se on ongelma, siitä on puhuttu. Komission jäsen on tästä tietoinen ja katsotaan, mihinkä toimenpiteisiin voimme ryhtyä, niin että voimme varmistaa, että hunaja, joka tulee EU-hun, tuli se sitten Kiinasta tai Argentiinasta tai mistä tahansa, että se on sitä, mitä purkissa sanotaan, että se on todellista hunajaa, eikä äh, siinä ole sekoitettu sokeria tai siirappia. Kiitokset näistä vastauksista. Näin voimme jatkaa ja välittömästi siirtyä esityslistan kohtaan seitsemän, joka äsken jo keskustelussa nousikin esiin, ja sehän oli ihan odotettavissa. Nyt siis keskustelemme Yhdysvaltojen ja Kiinan välisestä sopimuksesta. Mm, ja niin kuin täällä jo mainittiinkin, meidän puoleltamme on tiettyä huolta siitä, että tämä saattaa aiheuttaa ongelmia esimerkiksi mitä kasvinsuojeluaineiden käyttöön tulee ja maantieteellisiin merkintöihin ja niin edelleen. Mutta nyt voisin antaa puheenvuoron Klaakille. Olkaa hyvä. Well, thank you, Chair. Well, I... Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin totesitte, Yhdysvaltain ja Kiinan välisen sopimukseen liittyy kolme kysymystä, jotka saattaisivat vaikuttaa EUn maatalouteen riippuen siitä, mitenkä niitä Kiina täytäntöönpanoi markkinoille pääsy, maantieteelliset merkinnät ja SPS. Niin minä puhuin jo maantieteellisistä merkinnöistä. Mutta ensimmäinen huolenaihe, ja tästä olen kyllä ihan rehellinen teille, on Kiinan sitoutuminen kaksinkertaista tiettyjen maataloustuotteiden tuonti Yhdysvalloista noin 20 miljardia dollaria tässä vaiheessa ja tämä on tarkoitus tuplata 40 miljardin soija, sianliha, muuliha, nimittäin naudanliha ja siipikarjanliha, viljat, etanoli ja äyriäiset. Me oletamme, että tästä hyvin suuri osa on juuri soijaa ja sianlihaa, kun Kiina on nyt siirtämässä tuontinsa Brasiliasta Yhdysvaltoihin, mitä soijaan tulee. Ja sitten sianlihan tuonti Kiinaan eh, johtuu taas kotimaisen tuotannon eh, romahduksesta afrikkalaisen sikaruton jälkeen. Eh, no kuinka tämä 20 miljardia dollaria, tämä kokonaisuus eh, jakautuu eri hyödykkeiden välillä, tätä me emme tiedä. Tiedämme kuitenkin, että Kiinan tulisi tai kun puhutaan 10 prosentin vuosittaisesta talouskasvusta, niin tämä proteiinituonnin lisääminen vaatisi tätä 10 prosentin kasvua. Tällä hetkellä talouskasvu on noin 6 prosenttia ja mm, esimerkiksi viimeaikaisten tapahtumien vuoksi sen oletetaan vähentyvän, joten kysymys kuuluu, että tuleeko Kiina toteuttamaan tämän tuonnin kaksinkertaisen yksinkertaistamiseen? Tuleeko se vetoamaan e, ennakoimattomaan tilanteeseen, force majeure-tilanteeseen tai hätätilaan estääkseen tämän tuonnin kaksinkertaistumisen? Kun ajatellaan kaupan monimuotoisuutta ja monipuolisuutta, valvontaa, niin tämä avoimuus tuonnin lisäämiseen saattaa kohdistua myös meihin ja tämä saattaa olla myönteistä. Tätä vaikutusta emme kuitenkaan tiedä vielä. Tiedämme tuossa noin puolen vuoden kuluttua paremmin, että tuleeko tästä lisäystä käytännön tasolla kauppaan Euroopan unionin ja Kiinan välillä. Sen tulemme näkemään, mutta me tiedämme, että tässä on hyvin suuri mm, ihan systeeminenkin kysymys taustalla. On ironista, että Yhdysvallat on vuosien ajan vaatinut Kiinaa kunnioittamaan vapaan markkinan sääntöjä ja olemaan vapaa markkinatalous. Ja eh, nyt sitten Yhdysvallat eh, tuomitsee eh, järjestelmän, jossa Kiina rohkaisee eh, yrityksiään eh, tuomaan esimerkiksi tiettyjä tuotteita. Nyt Yhdysvallat on hyvin tyytyväinen Kiinan väliintuloon ja siihen, että Kiina ei noudata markkinatalouden periaatteita, vaan tällaista käskytaloutta. Ja tämä on tietenkin meille aika merkittävä kysymys ja huolenaihe. No maantieteellisistä merkinnöistä jo puhuin. Me emme ole kauhean huolestuneita tästä. Sitten nämä äh, kolmassa alla ovat terveys- ja kasvinsuojelutoimet. Tämä on huolenaihe, tämän sanon kyllä ihan suoraan. Kiina vaikuttaisi hyväksyvän esimerkiksi hormonilihan tuonnin Kiinaan. Ja jos tämä pitää paikkansa, niin tässä kyllä Kiina olisi kääntänyt kelkkansa mm, pitkän ajan jälkeen, joka on myös meidän politiikkamme, että hormonikäsiteltyä lihaa emme hyväksy. Samoin Kiinan tulisi toteuttaa kannattaa esimerkiksi sianlihan ja naudanlihan kohdalla tällainen tarkastus standardiensa suhteen. Samoin Kiina on sopinut, että se kahden vuoden määräajassa tarkastelee Yhdysvaltain nämä geenimanipuloituja organismeja koskevat hakemukset ja äh, nyt on mahdollista, että erilaiset lupamenettelyt Kiinassa, Yhdysvaltain äh, teurastamojen, pakkaustahojen ja muiden lihaa käsittelevien laitosten kohdalla automatisoidaan ja niistä tehdään ikään kuin kevyempiä. No tästä SPS-kysymyksestä vielä pari asiaa. Se, että näitä lupamenettelyjä kevennetään tai nopeutetaan mukaan lukien alueellistamisen hyväksyminen esimerkiksi lintuinfluenssan kohdalla. Tämä saattaisi hyödyttää Yhdysvaltoja ja jos Kiina laajentaa ähm, esimerkiksi äh, maitoalalla, mutta myös liha-alalla vastaavaa äh, hakumenettelyjen nopeuttamista myös Eurooppaan, niin se äh, saattaisi toki sitten hyödyttää meitä. Eli se, että kevennetään näitä vientitarkastuksia Yhdysvaltain kohdalla saattaa johtaa vastaavaa myös EUn kohdalla. Vähemmän myönteistä kuitenkin tässä on se, että nyt Kiina todella naudanlihan hormonikäsittelyn äh, vaikuttaisi äh, hyväksyvän. Ja tämä vaikuttaa aika pitkälle menevältä suunnanmuutokselta ja tämä kyllä johtaisi äh, heikompaan tilanteeseen meidän naudanliha- ja sianlihaa vientimme suhteen, koska aikaa. Tuotantokustannukset ovat halvemmat Amerikassa amerikkalaisille tuottajille, koska hormonien käyttö on sallittua. Mutta kaikki tämä tosiaan riippuu nyt Kiinan käytännön täytäntöönpanosta näiden eri sitoumusten ja määräysten suhteen. Tässä on tiettyä pelivaraa kyllä, ja minulla on sellainen vaikutelma, että koronavirukseen liittyvä angsti tällä hetkellä ja hyvin vahva e, Kiinan kuluttajien epäluottamus e, elintarviketurvallisuuteen, ruoan turvallisuuteen. Nämä huolenaiheet hallituksen kyllä mahdollisesti täytyisi ottaa huomioon, kun se pohtii Yhdysvaltain ja Kiinan välisen sopimuksen täytäntöönpanoa kun Yhdysvaltain maatalousministeri Sami Purdy oli täällä pari viikkoa sitten. Hän totesi, että hyvin paljon tulee riippumaan siitä, miten Kiina täytäntöön panee nämä sitoumuksensa. Hän tunnusti, että Kiinalle jää tässä hyvin paljon pelivaraa. Eli jos meidän vientimme ja nyt iduillaan oleva mientimme eh, joutuu heikompaan asemaan, niin kyllä tämä meitä huolestuttaa erityisesti naudanlihan ja asianlihan eh, kohdalla. Ja tosiaan sitten tuo systeeminen ulottuvuus, eh, josta emme pidä, koska me kuvittelimme, että jo 80-luvulla päästiin tällaisesta valtiojohtoisesta kaupankäynnistä – ja nyt tässä emme voikaan olla varmoja. Täytäntöönpanosta paljon on kiinni ja muutaman kuukauden kuluttua olen varmasti viisaampi. Varmasti kesän jälkeen voin kertoa teille, miten arvioimme sopimuksen vaikutuksia. Nyt tänään on vielä liian varhaista tätä arvioida. Kiitos. Kiitokset, Clark. Hmm, ei tämä nyt yksinomaan hyvältä kuulosta joten kyllä meidän täytyy hyvin tarkasti seurata ja tarkkailla, miten tämä täytäntöönpano juuri Kiinassa toteutuu. Kollega Diser ensimmäisenä, olkaa hyvä. Merci, president. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän näistä, näistä tiedoista, joita juuri annoitte. Minusta on oikein mukavaa, että olette täällä, olitte täällä Wagnerin kanssa vähän aikaa sitten, mutta maanviljely ja maatalous ja turvallisuus ei ole mitään kovin kevyttä. Vaikka te pyritte meitä rauhoittamaan, niin kyllä minulla on tässä vielä vaikeuksia rauhoittua. Meidän olisi pohdittava asioita eri tavalla ja käsiteltävä näitä maatalous- ja elintarvikekysymyksiä hieman erilaisissa puitteissa – jos musiikki on kulttuuria ja voidaan tehdä tällainen poik- kulttuurinen poikkeus, niin kyllä sitten pitäisi myöskin tällainen maatalouden agrikulttuurinenkin poikkeus saada aikaan. Eh, kyllä minä uskon, että tästä riippuu meidän kykymme ravita asiallisesti täällä asuvat ihmiset ja näin ollen nämä kansainväliset sopimukset ovat sellaisia, joissa tarvittaisiin hieman enemmän inhimillisyyttä, kun sanot, että Kiinan on noudatettava VTO-sääntöjä, niin en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että, että se niin vain helposti onnistuu. Eurooppalaiset ehkä pyrkivät niin tekemään, mutta ei se pidä kaikkiin muihin maihin. Tämä pikemminkin kommenttina kuin kysymyksenä, mutta kyllä meidän on pohdittava näitä sopimuksia vähän eri tavalla koskien maataloutta ja elintarvikkeita. Danke. Kiitos. Äh, kollega Sander. Merci, monsieur Clark. Alors moi... Kiitoksia, herra Clark. Halusin kysyä teiltä jotain, mutta te itse itse asiassa loppujen lopuksi teillä on vielä paljon avoimia kysymyksiä. Näin itse sanoitte, teilläkin on huolenaiheita ja kysymyksiä mielessänne. Haluaisin nyt kuitenkin muistuttaa meidän huolistamme on totta, että Kiinan sitoutuminen, että se ostaisi, ostaisi Amerikasta lähes 40 miljardilla amerikkalaisia tuotteita, niin kyllähän tästä tulee vaara, jonka kautta korvataan näitä eurooppalaisia vientitavaroita. mainitsit, sianliha-alan Euroopassa, joka tänä päivänä hyötyy jollakin tavalla tästä Afrikan sikarutosta. Nyt meidän on tietenkin oltava hyvin valppaita ja toivon, että näin tulemme tekemään Euroopassa. Kiitokset ja kollega Buda lopuksi. Da, domnule director, mulțumesc pentru faptul că... Kiitos, kiitos pääjohtaja, kiitokset teidän avoimuudestanne ja siitä, että jaoitte huolen aiheen kanssamme USA-Kiina-sopimuksesta. Meille maanviljelijöinä ja maanviljelijöille EU:ssa saattaa syntyä vahinkoa tästä sopimuksesta. Meidän tulee vetää tietyt punaiset viivat Äh, suhteisiimme Kiinan kanssa, mitä tulee Kiinan suhteisiin USAhan. Koska minun on vaikea ymmärtää, että jotkut alueet maailmassa käyttävät kasvuhormoneja, jotka on todistettu haitallisiksi ihmisten terveydelle, mutta silti jotkut maat käyttävät niitä. Olen hyvin huolissani, että jotkut näistä tuotteista epäsuorasti päätyisivät petoksen kautta unioniin. Tämä suhteen täytyy olla todella, todella varovainen kiinalaiset ehkäpä haluavat syödä hormonilla kasvatettua lihaa, mutta me emme halua. Joten emme todellakaan halua, että tämä livahtaisi mukaan meidän kauppaamme Kiinan kanssa. Kiitos. Ah, no, tuli sieltä vielä yksi puheenvuoropyyntö. Kollega Torre, olkaa hyvä. Kiitos. No, sellainen huomio vielä, että Kiinahan on valtava, valtava, hyvin vanha maa, jonka ähm, taloudellinen vallankumous on ollut äh, todella merkittävä viimeisten 30 vuoden aikana. Se on kehittynyt aivan valtavasti ja voimme muistaa esimerkiksi maitoskandaalin joka lisäsi sitten äh, arvostettua puhdasta eurooppalaista maitoa sen vientiä ja sitten äh, myös äh, maito, myös ähm, vilja ja vehnä, jauho ja vehnä skandaali muutama vuosi sitten. Kun ajatellaan Kiinaa ja Yhdysvaltoja, hormoniliha nyt ei ole mitenkään hirveän ihmeellistä, mutta nyt eurooppalaista järjestelmää ei ole oikein tunnustettu Kiinassa eikä Yhdysvalloissa. Meillähän on tieteellistä näyttöä siitä, että tietyt käytännöt eivät ole hyviä. Kyllä tämän kaikki tietävät, niin kiinalaiset kuin yhdysvaltalaisetkin, mutta miten tämä saataisiin ikään kuin perille kaikille? Kiitos. Kiitos ja sitten kollega David. Jistě důležité brát v úvahu naše potřeby a zájmy, ale... Kiitos. On hyvin tärkeää huomioida meidän etumme ja intressimme, mutta samalla on myös hyvin tärkeää katsoa tulevaisuutta ja mahdollisia Kiinan tarpeita ja prioriteetteja geopoliittisessa kontekstissa ja myös se, mitä se voi, mitä se voisi, miten se voisi kertoa meille meidän valintojamme liittyen maatalouteen tulevaisuudessa. Ja Andrieu, mitä auch noch? Ah, kollega Andrieu haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. En halunnut oikeastaan käyttää puheenvuoroa, mutta en nyt vastusta kiusausta. Täällä on uusia jäseniä. Herra Clark, me olemme tunteneet toisemme jo vuodesta 2012. Teillä on nämä samat rituaalit eri haasteiden puitteissa tavataan me dit, les grands esprits se rencontrent, voyez, donc comme quoi, donc... Euh. Niin, suuret henget aina kohtavat toisensa. No niin, todella tätä monenvälisyyttä olisi tarkasteltava uudelleen. En usko, että nämä toisiaan seuraavat kahden sopimukset, sopimukset, kahdenväliset sopimukset voisivat korvata monivälisen järjestelmän. Tarkoituksena on kuitenkin vetää rimaa ylöspäin Euroopan unioni pyrkii näiden merkintöjen kautta viemään ylöspäin maailmanlaisia standardeja. En tiedä, olenko nyt oikeastaan skeptinen, mutta vähän kuitenkin epäilen, mitä Kiinan kanssa tästä seuraa. Viime viikolla Strasbourgissa keskustelimme viiniryhmässä. Palaan siihen, mitä Trump teki viinialan osalta, se osoittaa, kuinka herkkä järjestelmä on. Sanoitte, että kaikki sujuu. No kyllähän me teidät tunnemme, kaikki on aina ihan mallillaan ja, ja hyvin, mutta meillä on kuitenkin viiniviljelijöitä, jotka ovat laittamassa hanskoja naulaan. Voitte uskoa, vaikka ma- maitokriisin aikana me sanoimme, että on ongelmia, että sanoitte, että kyllä tästä selvitään. Kuitenkin suuri osa maitoalasta jouduttiin pyyhkimään pois Euroopasta. On toki oltava valppana, on, on pyrittävä siihen, että kansainvälisten sopimusten kautta saadaan rimaa ylöspäin, mutta kyllä monen välisyyden kannalta on oltava huol, huolissaan. En usko, että tällainen kahdenvälinen, kahdenväliset kaupat tietävät mitään hyvää eurooppalaisessa maataloudelle. Kiitokset. Ja Clark, olkaa hyvä, voitte vastata. Well, thank you to all of the the, the MEPs who, who, who intervened. Uh... Kiitos kaikille puheenvuoron käyttäneille. Minun viestini on, en yritä tässä nyt vakuuttaa teitä, enkä myöskään pelotella teitä. Meidän täytyy nyt katsella tulevina kuukausina, kuinka tämä sopimus täytäntöön pannaan ja minkälainen vaikutus sillä on äh, tavaravirtoihin ja Euroopan vientiin. meidän ähm, äh, nauta, naudanlihan ja siipikarjan lihan vienti Kiinaan on juuri vasta käynnistynyt. Siellä on kova proteiinien tarve ja olemme vakuuttuneita siitä, että tämä jatkuu. Tämä ehkäpä hieman hidastuu, koska vaikuttaapa siltä, että USAlla on tässä nyt etulyöntiasema naudan ja kanan suhteen sijaan lihassa samoin, mutta markkinat ovat räjähtäneet Kiinassa viimeisen parin vuoden aikana – suurimmalta osalta meidän eduksemme. USA nyt ehkäpä haukkaa palasen näistä markkinoista, mutta markkinat ovat kasvavat, ehkäpä tarpeeksi pitkät meille kaikille. Ja todennäköisesti nämä markkinat ovat tarpeeksi isot kaikille. Edustaja Diesel, olen samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte. Me olemme välittäneet Kiinaan jo viestin, että heidän täytyy noudattaa VTOn velvoitteitaan, samoin kuin kansainvälisiä standardeja, ja jos he näin tekevät, niin silloin on huomattavasti vähemmän negatiivisia vaikutuksia tästä USA-Kiina-sopimuksesta, koska Kiinan täytyy kohdella EUta samalla tavalla kuin USAta. Ja meillä on paljon jäsenvaltioita, jotka jonottavat nyt autorisaatiota Kiinalta, jotta voisivat viedä sinne naudanlihaa, sianlihaa ja siipikarjan lihaa. Ja sitten tämä kulttuurinen ulottuvuus. Tulevina vuosina meidän täytyy yhä enemmän osoittaa Kiinalle ja muille markkinoille e kestävyyttä, EU-tuotannon kestävyyttä ja loistavaa laatua. Meillä on hyvä maine, mutta meidän täytyy toistaa tätä viestiä ja osoittaa jatkuvasti kumppaneillemme merten takana, että että meillä on kaikkein parhaimmat standardit pellolta pöytään strategiassamme. Ja jos me kykenemme ylläpitämään tätä viestiä, niin se johtaa Kiinassa ja muualla siihen, että kuluttajat eivät lähde muiden toimittajien kelkkaan. Mutta tätä täytyy nyt markkinoida tätä viestiä ja todellisuutta. Edustaja Buda varoitti petoksista, hormoni, hormonilla kasvatusta lihasta. USA ja Kiinan välisessä sopimuksessa ei, tai siis tämä sopimus ei vähennä meidän äh, valvontaamme rajoilla ja niitä sääntöjä, joita meillä on tuontilihalle, joten tämä minua ei huolestuta. Enemmänkin minua huolestuttaa se, että jos Kiina hyväksyy hormoneilla kasvatettua lihaa ylipäätään, niin silloin meidän globaali hormonivapapolitiikkamme heikkenee jossain määrin. Mutta täytyy nyt katsoa, miten tätä sopimusta sitten käytännössä toimenpannaan. Edustaja Tolreite, kysyitte onko USA ja Kiinan standardien välillä lähentymistä? Kyllä ja ei. Kyllä. Sillä tavoin, että joissain tietyissä tuotteissa Kiina hyväksyy amerikkalaisten standardit ja autorisointipäätökset. liittyen esimerkiksi tuotantolaitoksiin USAssa. Ja, ja nähtävästi he myös hyväksyvät USAn hormonilihastandardit. Mutta sitten taas toisaalta ei. Kiina ei hyväksy USAn standardeja, vaan noudattavat kansainvälisiä standardeja, joita me myös EUn säätelyprosessissa noudatamme. Joten täysin ei voi vastata teidän kysymyksenne. Täytyy katsoa sopimuksen kaikkia eri kohtia. Ja siinäpä sitten taisi olla nyt ehkäpä vastaus kaikkiin kysymyksiin. Mutta jos on vielä muita kommentteja, niin toki. Kiitokset Clark tästä keskustelusta ja myös siitä, miten avoimesti kerroitte meille huolenaiheista, jotka ovat pinnalla myös täällä maatalousvaliokunnassa Euroopan parlamentissa ja jotka selvästi ovat myös komission huolenaiheita. Eli täytyy katsoa tosiaan nämä täytäntöönpanoa sitten jatkossa. Lämpimät kiitokset ja tapaamme varmaan pian jälleen täällä valiokunnassa. Ja, dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 13. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan 13. Tässä kyse on valiokuntamme lausunnosta jurivaliokunnalle ja nyt tästä tuleekin aika hankalaa. Yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanon vallan käyttöä 180 ja tässä todella kyse on komission täytäntöönpano vallan käytöstä. Kuulostaa aika hankalalta. Meidän valmistelijamme on kollega Rope ja hän kertoo meille nyt tästä lausuntoluonnoksesta. Kolme, neljä minuuttia, sopiiko? Fille danke. Eh, Labai ačiū gerbiamas pirmininkė, kolegos. Hyvät kollegat, eh, olen tehnyt eh, tai valmistellut eh, lausuntoluonnoksen komission täytäntöönpano vallan käytöstä koko tämän sääntöpaketin pohjalta. Kysymyksessä on eri jäsenvaltioiden kantojen, asiantuntijoiden näkemysten koordinoinnista. Asiakirja ei ole mitenkään kovinkaan pitkä, mutta minun mielestäni se on kuitenkin tärkeä. Meillä on oikeus esittää oma lausuntomme oikeusasioiden valiokunnalle meidän kantamme pohjalta. Juri valiokunta luonnostelee luonnollisesti oman näkemyksensä, joka sitten toimitetaan koko parlamentille. Eli tässä on paljon eri ehdotuksia. Yksi niistä on ennaltavarautumisen periaate. Komissio ei tätä kovinkaan liputa, mutta minä esittäisin seuraavaa. Kun laissa on kysymys eläinten, ihmisten, kasvien tai ympäristön terveys, niin silloin ennalta varautumisen periaatetta pitäisi käyttää, eikä esimerkiksi hyväksyä tällaisia liian help, antaa liian helppoja hyväksyntöjä tuotteille. Ja sitten äänestys käytössä yleensä äänestetään niin, että puolesta ja vastaan äh, lasketaan, ei tyhjiä, joten jokaisen jäsenvaltion täytyy tehdä oma päätöksensä. Minusta tällainen ei ole kuitenkaan hyvä mekanismi, koska joskus jäsenvaltio ei halua tuoda esiin omaa kantaansa ja siksi he äänestävät äh, tyhjää Joten minä ehdotan, että jotta voisimme taata parempaa avoimuutta, että julkistaisimme emme ainoastaan sitä, kuka osallistuu äänestykseen jäsenvaltion nimissä, vaan että myös julkistettaisiin heidän perustelunsa sille, että he äänestävät puolesta tai vastaan. Koska kaikkien jäsenvaltioiden täytyisi tehdä järkeviä ja oikeutettuja päätöksiä. Ja jos ei onnistuta saamaan aikaan ensimmäisellä kierroksella sopimusta, niin komission tulee sitoutua järjestämään lisää ministeritason kokouksia. No tämä on ehkäpä turha minusta, koska tämä voisi johtaa siihen, että lopullinen päätös vain viivästyy. Joten jos ei saada tarvittavaa enemmistöä äänestyksissä, silloin komission tulee ehdottaa Euroopan parlamentille, että muutetaan tätä päälainsäädäntöä. Jos tämä lainsäädäntö on todella, todella tärkeää, niin silloin koko tämä järjestelmä, joka on käytössä, voisi johtaa tällaiseen catch 22 tilanteeseen, pattitilanteeseen. On tässä myös muita pienempiä tarkistuksia ja minusta olisi mielenkiintoista kuulla kaikkien kollegoiden näkemykset ja ehdotan, että te esitätte omat tarkistuksenne 21. helmikuuta kello 12 mennessä. Kiitokset edustaja Rope. Nyt kuulemme varjoesittelijöitä ja teillekin tiedoksi, että varjoesittelijät ovat aina automaattisesti puhuja listalla heti esittelijän tai valmistelijan jälkeen. Eli teidän ei oikeastaan tarvitse edes pyytää puheenvuoroa, jos olette varjoesittelijä. Kollega Puda, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä luonnollisesti tuen valmistelijamme ja pidän oikein hyvänä myös sitä, että jäsenvaltioiden tulisi tehdä selväksi kantansa, mitä näihin valvontamekanismeihin tulee ja tavoitteeseen ja täytäntöön pano toimivalta, niin tässä on kyllä aika kuumia perunoita poliittisesti. Asioita, jotka vaikuttavat ihan Euroopan kansalaisiin. On tapauksia, joissa täytäntöönpano valtuudet eh, estävät eh, erilaiset valitusmenettelyt tai kantelumenettelyt. Parlamentti ja neuvosto niille tulisi komission tiedottaa, kun asia esimerkiksi menee hyvin pitkälle esimerkiksi perusoikeusalalla. Kun ajatellaan tätä valvontamenettelyä, niin ennen kaikkea tämä koskee myös muita aloja, kuten maataloutta, kalastusta, terveydensuojelua ja kasvinsuojelua. Ja nämä ovat sellaisia säännöstöjä, joita sitten toteutetaan, jos viivästyksiä tapahtuu ja halutaan välttää, että markkinat joutuisivat jotenkin raiteiltaan. Eli joko neuvosto tai parlamentti voi ilmoittaa komissiolle haluavansa tällaista sitten ja toivoisimme, että jäsenvaltiot tekisivät kantansa selväksi. Kiitos ja sitten kollega Andre. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Ropea tästä laadukkaasta mietinnöstä, jonka hän on laatinut. Ensinnäkin olen yhtä mieltä hänen kannastaan, jonka hän antaa, eli tämä ennalta varautumisen periaate, varovaisuusperiaate, josta pitkään puhuimme viime kaudella. Se on todella tärkeää, että sitä kyseenalaisteta hänen tapaan en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että tärkein muutos, jota komissio ehdottaa, koskee määräenemmistö asiaa ratkaisisi ongelmat, joita meillä tällä hetkellä on. Minulla on hieman epäilyksiä siitä, että, että jos minun että tätä kautta kieltäydytään näistä luvista, kun määrä enemmistö ei saada, en ole ollenkaan vakuuttunut, että tämä merkitsisi sitä, että lupaa ei annettaisi varsinkin kun on olemassa perusteksti, jossa nämä, näistä luvista säädetään, olisi selvästi vastattavaa öh, kyllä tai ei, se riippuu mitä kysytään. Minä kyllä kannatan avoimuutta, niin kuin tässä sanotaan, mutta en ollenkaan kannata, että jäsenvaltioilla annetaan tällaisia oikeuksia. En usko, että että se veisi asiaa eteenpäin, mutta kyllä avoimuutta on lisättävä. Toisin kuin ehdotuksessa sanotaan, omalta osaltani tuen sitä, että ministeritasolla käytettäisiin tätä uutta muutoksen hakukomitea. Tästä ajan itse jotenkin sanoa. Kiitoksia. Dank, kollegi Hoitema. Yes, thank you very much, uh, Chair. I would like to thank... Hautema. Kiitoksia. Haluan äh, kiittää valmistelijamme ja pidän hyvin tärkeänä, että tarkastelemme prosessia kokonaisvaltaisesti. Mielestäni tällä hetkellä kuitenkin on hyvin ongelmallista tässä on jäsenvaltioiden välillä tasapaino-ongelmaa. Määräenemmistö ei ole puolesta eikä vastaan ja usein komissio joutuu sitten tekemään itse päätöksen ja ikään kuin ehkä ottaa sitten EFSAn kannan. Parlamentti vastustaa, sanoo, että tämä on väärä. Ja tässä oikeastaan vähän sitten mustamaalataan EFSA, EKA tai muita virastoja ihan turhaan, ja tämä on hyvin vaarallista. Eli jos meillä ei ole ikään kuin tällaista tieteellistä tuomaria, joka päättää mikä on vaarallista ja mikä vaaratonta, niin sitten tässä joudutaan ihan väärille poliittisille urille ja se on kyllä ehdottomasti estettävä tapahtumasta. puhutaan varovaisuusperiaatteesta, niin eihän tässä ole mitään järkeä. Meidän täytyisi todella tarkkaan katsoa, mitä EFSA sanoi, ja jäsenvaltioiden tulisi tehdä selväksi, eh, huomattavasti selvemmäksi oma kantansa. No, enpä sanonut tämän enempää, mutta meidän täytyy olla hyvin varovaisia, ettei syytellä virastoja, kun ei oikeasti halutakaan syytellä. Kiitokset ja seuraavaksi kollega Aguilar, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän komission vanha ehdotus aika, aikaisemmin yksimielisesti se hylättiin selvistä syistä. Puheenjohtaja Juncker halusi antaa jäsenvaltioille tärkeimmänsä aseman kasvisuojeluaineiden kohdalla, mutta mutta vastaus oli aivan järjetön alusta loppuun. Haluttiin vain politisoida vielä vähän enemmän päätöksentekoa, ja loitontaa meidät ja tieteellistä tiedosta ja lisätä paljon byrokratiaa koko tähän prosessin päälle. Kukaan ei pitänyt tästä menettelystä, ei, ei, ei terveysasioiden komissaari Andri Kaites, eikä suurin enemmistö jäsenvaltiosta, eikä tämä parlamenttikaan. Eh, täysin tyrmään tämän eh, ehdotuksen. Avoimuus on toki myönteistä meillä on oikeus tietää, mitä edustajamme äänestävät. Olen sitä mieltä, että Rope, kun hän hylkää komission ehdotuksen, olen yhtä mieltä motiveista, mutta tämä tarkistus, jonka hän on tehnyt koskien tätä myönteistä määrä enemmistöä tiettyjen tuotteiden, äh, joita Rope pitää arkaluontoisena hyväksymiseksi. Tällä ei ole mitään oikeusperusta ja tällä vain vaikeutetaan äh, tuotteiden hyväksyminen, jotka ovat hyvin tärkeitä viljelijöillemme. Luotan siihen, että komissio ei enää hukkaa aikaa ja rahaa näihin ehdotuksiin ja miettii, kuinka voidaan tieteen painoa lisätä päätöksentekomenettelyssä. Kiitoksia. Kiitos paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Minulle puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty, joten ah, Flanagan, olkaa hyvä. Thank you, uh, Chair. Um, uh, I, I... Kiitos, uh, puheenjohtaja. Minusta on ollut ihan naurettavaa koko aja, ajatus siitä, että jäsenvaltio voi äänestää tyhjää ja piiloutua, piilottella sitä, mitä se, mieltä se todellakin on. Tämä on muutettava. Haluaisin selityksen siihen, että pitäisi päästä eroon tästä Jonatosan kappaleesta H. Eli tavallaan yksi ylimääräinen kerros valituksille, mutta Siinä on järkeä, että jäsenvaltioiden tulee todellakin kertoa, mitä he ajattelevat, mitä he nyt sitä häpeilemään. keine weiteren Wortmeldungen gibt. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin äh, nyt puheenvuoron saisi komission edustaja Kristensen, olkaa hyvä. Yes, hello, um, good afternoon. I'm actually Susanne Höke. At the same time actually this is discussed. And... Kiitoksia oikein. Hyvää mm, mm, iltapäivää. Tästä puhuttiin myös jurist jurissa samaan aikaan puhut, no, oli keskustelu piti valita. Tästä on puhuttu jo vuosia eikä edistystä ole tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Neuvostossa on paljon epäröintiä tämän ehdotuksen osalta. Meille on hyvin myönteistä se, että parlamentti nyt ja, on käynyt hionsa jälleen tässä. Tämä työ tietenkin vaikuttaa jurin työhön. Sitten kun meillä on selkeä parlamenttiin kanta, niin toivomme, että voimme jatkaa neuvotteluja taas neuvostossa. Suurin piirtein olemme tilanne on vakaa, koskee myös määrää näissä päätöksissä sen jälkeen, kun tämä ehdotus on tehty. Periaatteessa haluatte selvästi tehdä jotain. Ratkaisumallit ovat vähän erilaisia. Se, mitä esittelijä täällä ehdottaa, esimerkiksi se Yksi asia, josta olemme yhtä mieltä, on avoimuus. Se on meille myös hyvin tärkeää. Ja sitten tämä myönteinen äh, tulos, äh, siihen pyrimme itsekin. Kuitenkin pidimme, että se ei ole toimiva ja se on oikeudellisesti ongelmallinen, koska koko tämä komitologia per, per, periaate perustuu käänteiselle enemmistölle niin, että jäsenvaltioiden äänestettävä jotakin vastaan. Niin, ja tämä liittyy järjestelmän tehokkuuteen, eikä tarkoituksena, että komiteatasolla näitä tyrmättäisiin. Tämä voi johtaa myös oikeustoimiin, kuten täällä todettiin. Joutuisimme olemaan toimimatta asioissa, joissa meillä on kuitenkin velvollisuus toimia, joten meillä on tässä, meillä on tässä eri ratkaisuja. Kiitoksia tässä kaikki. Kiitos paljon. Ja nyt vielä yhteenveto kollega Rope. Ačiū, ačiū, ačiū už kolegom šešėliniam pranešėjim, kolegom už išsakytas nuomonės ir... Kiitoksia, kiitoksia kollegoille varjesittelijöille, kollegoille kaikista näistä kommenteista, panoksista ja konkreettisista ehdotuksista. Odotan tietenkin konkreettisia ehdotuksia kirjallisessa muodossa. Sitten voimme tavata ja hakea yhteisiä ratkaisuja. Toivon, että tässä onnistumme ja voin esitellä sitten tämän lausunnon hyvässä aikataulussa. Odotan perjantaihin asti 21. helmikuuta kello 13 asti. Kiitoksia. Kiitos paljon. Määrä aika on tiedossa. Ja siihen mennessä tosiaan tarkistuksia voitte tehdä halutessanne. Näin vuorossa olisi kohta 14 eli kuulemistilaisuutemme. Luonnollisesti kuulemistilaisuuden puhujat on kutsuttu tänne kello 16.30, joten me keskeytämme kokouksen. Jatkamme tasan kello 16.30 ja kuulemistilaisuus kestää kaksi tuntia. Nähdään pian. left side. Okay, so dear... Parhaat kollegat, nyt pyytäisin teitä kaikkia asettautumaan paikoillenne. So, liebe Jatkamme kokoustamme ja käynnistämme välittömästi EUn tuki maatalousinnovaatioille kuulemistilaisuuden. Meillä on kaksi paneelikeskustelua. Ensimmäisessä puhutaan yhteisestä maatalouspolitiikasta, erityisesti eurooppalaisista innovaatiohankkeista maatalouden alalla – Meillä on kolme alustusta ensimmäisessä paneelissamme ja sitten toisessa paneelissa kyse on Horisontti Eurooppa-ohjelmasta eli tutkimuksen puiteohjelmasta 2021-2027 vuosille ja tietenkin sen osuus, joka on meille maatalouden alalla se kaikkein kiinnostavin. Ehdottaisin, että käynnistämme välittömästi keskustelun. Meidän vieraillamme, asiantuntijoillamme alustajilla on kullakin 10 minuuttia aikaa pitää esityksensä. Heidän jälkeensä komissiolle 5 minuuttia ja sitten 25 minuuttia kysymyksille ja vastauksille. Ja näin toimitaan molempien paneelien kohdalla ehdottaisin, että aloitamme saman tien. Ensimmäinen äh, puhujamme, eli Tsipuru. Toivon, että ensin nimen edes suunnellinen oikein. Hän on äh, Gaia Ebi Hairainin äh, pääjohtaja ja Kopa Kosekan eurooppalaisen maatalousliiton jäsen. Ja nyt teillä on 10 minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, President. Excellent pronunciation. Uh, and thank you to all of the members of the Agri... Kiitoksia. Tervetuloa tänne. With you are innovation related experiences in... Kiitän tästä kutsusta ja voin mielelläni tulla kertomaan teille kokemuksestamme Kreikassa ja puhumme myös tulevaisuudesta. Nythän olemme hyvin kriittisiä aikoja elämässä, kun ajatellaan näitä haasteita Euroopan maataloudessa. esityksessäni, niin kun keskityn digitaalisen innovointiin, tämähän on se, mihin olemme keskittäneet ponnistelumme viime vuosina. Kaikeksi onneksi emme ole ainoita. Me varmaankin kaikki olemme tässä salissa yhtä mieltä, eikä vain tässä salissa siitä, että digitalisoituminen toimii katalysoottorina kestävää kehitystä varten Euroopan maa taloudessa kokonaisuudessaan, ja siksi se on tällainen horisontaalinen tavoite eh, tulevassa eh, YMPssä. No niin, sitten haluaisin myös kertoa eh, uudesta järjestelmistä Kreikassa ja kuinka sillä on parantettu maatalousjärjestelmäämme. Sitten toisessa osassa haluan kertoa teille, mitä olemme oppineet ja tehdä jotakin ehdotuksia tulevaisuutta ajatellen no, EUn päätöksentekoa varten. Aivan ensiksi haluaisin esitellä oman järjestöni. Jos uskallan sanoa, niin kyseessä on innovointi sinänsä. Meillä on laaja koalitio 71 osuuskuntaa ja viljelytuottajajärjestöä, 150 000 viljelijää enemmänkin yhteensä. Me olemme, meillä on mukana IT-sektori ja pankkisektori, ja teemme yhteistyötä kestävämmän kilpailukykyisemmän maatalouden puolesta. Ja jotta tähän pääsisimme, olemme päättäneet investoida tietoon ja innovointiin, erityisesti teknologiseen innovointiin, hyödyntäen strategisten äh, IT-kumppaneiden tietotaitoa jota on kehitetty koskien näitä älykkäitä viljelyjärjestelmiä. Kuinka tämä sitten toimii? Keräämme tietoa neljästä lähteestä. Ensinnäkin pellolta tällaisilla sensoreilla, jotka mittaavat maaperää, kasvia, ilmanlaatua. Sitten myös satelliittivalvonnan kautta. Kopernikus-satelliittijärjestelmää hyväksi käyttäen. Kyseessä on eurooppalainen järjestelmä ja näin pyritään paremmin arvioimaan eri muuttujia ja myös kasvien fenologista tilannetta ja muita parametreja myös mukana. Edelleen on muistettava tie, tiedesektorin merkittävä rooli. Sieltä saamme tietenkin tietoa ja he tekevät myös kentällä arvioita, maaperäanalyysiä ja lehtianalyysiä. Sensorit eivät sinänsä saa kerättyä kaikkea tarvittavaa tietoa niin, että voitaisiin saada hyvin täsmällistä tietoa. Ja myös viljelijä itsessään on hyvä tärkeä tiedonlähde. Tämä on tärkeää, koska viljelijöiltä saadut tiedot ennen ja jälkeen tätä menettelyä on hyvin tärkeää, jos haluamme päästä eteenpäin ja voimme kalibroida mallia paremmin ja saada täsmällisempiä ja tehokkaampia neuvoja seuraavaa viljelykautta varten. Kaikki tämän tieto siis kerätään yhteen ja ne analysoidaan tiettyjen mallien avulla, jotka on sopeutettu tiettyä viljelykasveja varten ja maantieteellistä aluetta varten. Ja sitten nyt ne muututaan tietoiksi ja agronomian kautta niistä muokataan älykkäitä neuvoja viljelijöille. Viljelijät saavat ne puhelimeensa tekstiviesteinä tai älypuhelimeensa erityisen sovelluksen kautta, jonka olemme luoneet. Mitä sitten mittaamme? Tässä on hyvin värikäs diakuva. En nyt siihen mene sen enempää, mutta haluan vain antaa teille käsityksen siitä, kuinka paljon monimuotoisesti keräämme tietoa ja saamme eri lähteistä näitä eri tietoja. Mitä sitten kaikilla tällä tiedolla teemme? Kuten aikaisemmin sanoin, annamme neuvoja, älykkäitä neuvoja, kolme ulottuvuutta, kastelu, viljelykasvin suojelu ja maaperän parantaminen. Mm, lannoitteista puututaan tyyppiin, määrään, aikaan, tapaan. Kastelussa taas puhutaan määrästä ja, ja kasteluajoista ja suojelussa sitten eri viljelykasvisuojatyypeistä ja ajoituksesta. Sitten tässä on seuraava taulukko, joka ei kovinkaan hyvin näy teille sinne, mutta voitte siihen perehtyä myöhemmin, kun saatte tämän PowerPoint-esityksen. Tähän taulukkoon on otettu mukaan tulokset ensimmäisestä kahdesta vuodesta täytäntöönpanoa järjestelmän alla. Kyseessä on yhdeksän eri viljelykasvia ja luvut puhuvat puolestaan. 63,4 prosenttia saatiin parannettua oliivi öljyn suojelussa ja olimme saaneet valtavasti säästettyä vettä puuvillan viljelyssä. Mehän tiedämme, että sitä kuluu paljon. 65 prosenttia on alennettu lannetteiden käyttöä pöytäpersikoiden viljelyssä jopa 18 prosenttia tuottavuus lisääntyi puuvillan kohdalla. Ja sitten jos otetaan vielä huomioon kumulatiivisesti tuotosten lisääminen ja tuotot ulottuvuus 63 prosenttia kaiken kaikkiaan tuli rahoituksellista voittoa oliivien kasvatuksen alalla. Mutta kyseessä ei ole ainoastaan luvut. Älykkään viljelymenettelyn kautta emme vain ainoastaan alentaa tuotantokustannuksia ja riskejä ja lisätä tuottavuutta ja arvoa, vaan tämän lisäksi voimme merkittävästi parantaa laatua, tulee vähemmän jätteitä ja tulee, pystymme myös puuttumaan ympäristöriskeihin, kuten aavikoituminen, kuivuus ja biologinen epätasapaino, josta pääsemme siihen, mitä, mihin kaikki pyrimme näinä aikoina ja tulevaisuudessa, että, pääs, että saisimme tasapainon aikaan ja eurooppalainen maatalous voisi kasvaa tasapainoisesti. Sitten hieman avain näkökohtia lähestymistä vastamme. Uskon, että ne ovat tärkeintä tulevaa työtä ajatellen. Ensinnäkin ensimmäinen kohta koskee älykkään viljelyn demokratisoimista, niin tässä olisi kaikkien eurooppalaisten viljelijöiden mm, käytettävissä, vaikka heillä ei olisikaan investointikapasiteettia tai vaikka kyseessä olisi pieni tai keskisuuri tila. Näinhän omassa maassani usein on. Kuinka tämä sitten voidaan ratkaista? Euroopan tasolla meillä on liiketoimintamalli, joka on nimeltään älykäs viljelyt palveluna. Toisinaan teknologinen infrastruktuuri on kehitetty keski, keskitetysti. Me siis hoidamme sen ja pidämme sitä yllä. Viljelijän on maksettava ainoastaan osuus, joka on 1,5-3 prosenttia vuotuisesta tilan tuloksesta. Ja sitten toinen asia, jota haluaisin korostaa, se liittyy ihmiskeskeiseen ja neuvoihin keskittyvään ominaisuuteen lähestymistavassamme. Se merkitsee sitä, että kyseessä ei ole teknologiaa, teknologian takia tai viljelijä, jonka, jonka on nyt omistettava erilaisia laitteistoja, vaan Tämä koskee lähinnä neuvonantoa, interaktiivista, eko, interaktiivista innovaatioekosysteemiä, jota kehitetään paikallisesti, jolla, jonka kautta jaetaan erityyppistä täydentävää tietoa, jotta saavutettaisiin win-win-tilanne kaikille. Tässä konseptissa neuvonanto on avainasemassa ja ne, neuvonantaja on ytimessä. Se on välittäjä, joka yhdistää kaikki muut osapuolet ja tukee viljelijöitä koko prosessin ajan. Tässä näette kartan. Gaiasen sinne nykylevikkiistä näette, että meillä on pilotteja myös muissa Euroopan maissa. Tämä on vielä toki kesken. EU-rahoituksesta sitten olemme pystyneet äh, tukemaan työtämme merkittävästi Horisontti 2020-ohjelmasta, mutta myös LIFE-ohjelmasta, kohesiopolitiikasta ja yhteisestä maatalouspolitiikasta – Meillä on jo jonkun verran ollut viivästyksiä maanseudun kehittämistoimien osalta, yhteistyömenettelyiden osalta ja myös neuvonanto puolen osalta. Ja tässä on todella vähän viivästyksiä, siksi tämä YMP-tuki ei ole vielä voinut alkaa omassa maassamme. Mitä sitten olemme oppineet? Kuten kuvasta näkyy, vaikka olemme saaneet paljon hyviä tuloksia aikaan, niin paljon on vielä tehtävänäkin. Ensinnäkin tietoisuus on vielä kovin heikkoa viljelyyhteisön keskuudessa. Meidän järjestelmämme on yksi EUn kaikkein hajautuneimmista ja pirstoutuneista syystä, ja meistä se ei tietenkään auta. Meillä on kolme estettä viljelijöillä lähinnä. Ensinnäkin viljelijät tarvitsevat tiettyjä takeita niin, että ne voisivat tämän ottaa käyttöön. Erityisesti ensimmäisen vuoden aikana, joka on siirtymävuosi, eivätkä he ole vielä nähneet, mitä hyötyä tästä lähestymistavasta on. Sitten tarvitaan tietenkin luottamusta. Se on avainsana, avaintekijä, ei ainoastaan järjestelmän käyttöönotossa, vaan myös, myös älykkään viljelyjärjestelmän täytäntöpanossa. Viljelyyhteisö tarvitsee myös tietynlaisen mentaliteettimuutoksen niin, että siirrytään tällaista perinteisestä neuvonannosta innovaatiopohjaiseen neuvonantaan. Heidän olisi ymmärrettävä, mitä on voitettavana ja olisi itse jopa haettava. Neuvonantajista sitten on selvästi pulaa koulutusta ja yhteyksistä muiden toimijoiden kanssa maatalouden tieto- ja innovointijärjestelmän AKISin suuntaan. Jätetäänpä sitten Kreikka taakse ja mennään katsomaan laajemmin EU-tilannetta ja haasteita. Mitä edessämme on EU-vihreän sopimuksen ja YMP 2020 jälkeen puitteissa? sitä tunnustetaan, mitä hyötyä on näistä kolme, kolmeulotteisesta kestävyydestä digitaalisuuden kanssa, niin on selvää, että meidän olisi asetettava selkeä tavoite nopeaa ja oikeudenmukaista digitaalista siirtymää varten kaikille EU-viljelijöille ja kaikille aloilla. Haluaisin korostaa sitä, että digitalisointi ei ole tavoite sinänsä, vaan se sopii yhteen myös muiden maatalous tuotantomallien kanssa. Tarvitsemme tietenkin yhteistä ja koordinoitia riittävästi rahoitettua, kohdennettua käytännönläheistä politi- poli- toimintapoliittista lähestymistapaa, mikäli ei, tämä ei ole per- pohjana. On selvää, että mi- mitään ympäristökestävyyttä ei voi saavuttaa ilman taloudellista ja yhteiskunnallista ulottuvuutta. Jos muuhun pyritään, niin se tulee epäonnistumaan. Vähän ylitän tässä nyt aikani, mutta vielä lopuksi Pahoittelen. Horisontti Eurooppa. Uskomme, ja tämä on myös järjestämme kanta, että sen pitäisi olla innovaatioprosessien ytimessä, siis viljelyyhteisön pitäisi olla innovaatioprosessin ytimessä, hallinnollisen taakan olisi kevennettävä, rahoituksen on oltava parempaa ja voitaisiin ehkä könttäsumma rahoitusta käyttää, jotta voitaisiin kattaa viljelijöiden kustannukset. AKIS-järjestelmistä olemme aivan yhtä mieltä komission kanssa. Meidän on vahvistettava sitä ja myös neuvonantajien rooli on vahvistettava, mutta toki on paljon erimielisyyksiä jäsenvaltioiden välillä. Ja yhä enemmän ongelmia YMPn kanssa. Tarvitaan rahaa, tarvitaan investointeja. Vihreän sopimuksen investointisuunnitelmassa on toimialakohtaista kohdentamista, mutta myös YMPssä tarvitsemme myös nämä eh, ympäristöjärjestelmät. Eh, tästä olemme yhtä mieltä Kopakosekassa. kanssa on tuettava viljelijöitä siirtymäkauden aikana. Sitten on myös hyödynnettävä potentiaalia näistä osuuskunnista. Sieltä voidaan saada luottamusta ja levittää sitä. Ja siellä on myös tämä alueellinen ulottuvuus. Ja ne voimme saada innovoinnit leviämään. Edelleen valistaminen, viestintä ja koulutus ovat tärkeitä. Kiitoksia. Kiitos paljon. tässä täytyy nyt pitää aikataulusta kiinni. Seuraavaksi puheenvuoron saa Nikke Lämpkin, joka on maatalouspolitiikasta vastuussa muu politiikkaa, yrityksiä ja tutkimusta konsultoivassa yhtiössä. Kiitoksia. Minä aion puhua englantia, kun se on minun äidinkieleni, vaikka Saksassa toiminkin. Niin, tosiaan yritän tässä nyt selvittää tuota innovaation konseptia. Joissain maissa innovaatiot nähdään varsin kapeasti, mutta minä mielelläni laajentaisin innovaatioiden määritelmää. OECDn mukaan innovaatio merkitsee uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen käyttöönottoa johtoa. Kyse voi olla myös uudesta markkinointitavasta, ähm, organisaatiosta tai liiketoimintamallista, työpaikan mm, äh, organisaatiosta tai ulkosuhteista. Eli kyse on paitsi keksinnöistä, myös äh, siitä, että kun uusi tuote saadaan, niin eihän tämä innovaatio suinkaan siihen pääty. Äh, se täytyy myös laajalti ottaa käyttöön. Eli innovaatio on pikemminkin prosessi kuin asia tai tuote. Ja näin ollen innovaation käsitystä tulisi laajentaa horisontaalisesti kattamaan myös yhteistoimintaa käyttäjien kanssa eri tilanteissa. Kun ajatellaan innovaatioiden kahta eri perspektiiviä, niin äh, yhteinen maatalouspolitiikka on mielestäni toiminut tähän mennessä aika hyvin. On hyvin laaja käsitys äh, innovaatioista maataloustutkimuskeskuksissa. Äh, sen sijaan, että tämä olisi hyvin teknologista, tuotekeskeistä, usein laajalti pyritään myös saattamaan innovaatiot käyttöön esimerkiksi viljelijöille – ja usein äh, keskitytään pikemminkin äh, itse keksintöön kuin äh, keksijään. Ja nyt voitaisiin tarkastella täysin Akiksen mukaista innovaatiojärjestelmää, jossa kaikenlainen tieto pyritään ottamaan käyttöön, jotta saadaan toivottu yhteiskunnallinen, ympäristöllinen tai taloudellinen lopputulos. Ja näin tulee ottaa huomioon kaikki eri toimijat, kaikki eri sidosryhmät, erityisesti <laughs> viljelijät, koska maatalous on olemassa siksi, että maatalousyhteisö itse on tehnyt innovaatioita niin kasvi- kuin eläinalallakin. Ne eivät nämä innovaatiot tulleet ulkopuolelta, ei vaan viljelijät ovat olleet tällainen hyvin äh, luova taho, joka ansaitsee äh, tukea myös jatkossa. Minusta ajatellaan ekologisia innovaatioita, äh, niiden täytyy kulkea ikään kuin teknologisten innovaatioiden rinnalla. Täytyisi pohtia sitä, mitenkä ekosysteemien suunnittelu ja hallinto voidaan ohjailla niin, että saadaan toivotut lopputulokset. tätä voi tarkastella kahdelta kannalta. Joskus puhutaan äh, tällaisesta ikään kuin tehokkuudesta korvaamisesta ja uudelleen äh, suunnittelusta äh, näin. Joskus tarkastellaan myös korvaavia tapoja, mutta aika harvoin ehkä kokonaisia järjestelmiä halutaan muokata tulevien ongelmien välttämiseksi, ennaltaehkäisemäksi kaiken kaikkiaan. No tuossa nyt on kuva, jossa lammas syö salaattisikuria, mutta kun ajatellaan että minkälainen rooli eri kasvien syömisellä voisi juuri olla eläinten terveyteen, niin lampaalla on tiettyjä loisia, joita, joiden suhteen tämän sikurin syöminen voisi olla myönteistä. Ja näin ollen loisten ennaltaehkäiseminen lampaissa voidaan hoitaa hyvin ekologisesti ympäristöä kunnioittain ruokkimalla näitä eläimiä, esimerkiksi nyt tässä tapauksessa salattisikkurilla. Ja kun ajatellaan luomutuotantoa, se on usein kasvupohja innovaatioille, eh, jos eh, viljelijä sanoo, että no niin, minun täytyy lopettaa torjunta-aineiden käyttö, ja siinä se, niin eihän tämä toimi, ei, vaan on syy torjunta-aineiden käytölle ja viljelijän on löydettävä sitten uusia tapoja korvata eh, käytettävät torjunta-aineet luonnonmukaisemmilla keinoilla. Tällä hetkellä, kun puhutaan agroekologiasta, on hiukan erilaisia määritelmiä, akateemisempia määritelmiä ja myös vähän radikaalimpia sosiaalisia määritelmiä, joita jotkut maatalousliikkeet ehkä ajavat. Ja näiden välillä on sitten koko joukko järjestelmiä, joita voidaan ainakin osittain pitää agroekologisina. Esimerkiksi tällainen säilyttävä maatalous, kiertomaatalous ja tarkastelin tätä muutama vuosi sitten yhdistyneessä kuningaskunnassa ja tästä tehtiin tutkimuskin, jos teitä tämä kiinnostaa hiukan syvällisemmin. Sitten kysymys siitä, mitenkä tämänkaltaisista ajatuksista saadaan osaa tätä suunniteltua YMP-uudistusta. Mielestäni tälle vihreälle arkkitehtuurille ja uusille ekomalleille on kyllä tilausta ja mahdollisuuksia, kun lähdetään tällaisesta multifunktionaalisesta agroekologisesta järjestelmiin pohjautuvasta lähestymistavasta. Ei kyse ole yksin oman kapeasta katsantokannasta. Mielestäni tärkeää olisi, että YMPn koko kapasiteettia käytettäisiin niin, että esimerkiksi AKIS-järjestelmää voitaisiin käyttää hyvin laajalti. Niin muuten tässä on kuva julkaisusta, joka on myös netissä saatavilla. Hyvin tärkeää on myös tietenkin tutkimusympäristö. EUn puiteohjelmat ovat olleet hyvin tärkeitä asioiden liikkeelle saattamisessa ylipäätään. TP Organics innovointialusta kerää juuri tällaisia agroekologisia innovaatioita. Tässä käydään keskustelua myös innovaatio maatalouden innovaatiokumppanuuksista. Sitten on äh, koko joukko kansallisia ohjelmia, jotka kannattaa nostaa esiin. Ranskassa esimerkiksi ANR rahoittaa äh, vaihtoehtoista äh, laji, lajiketuotantoa. Ja se on hyvin mielenkiintoinen ohjelma, jossa dramaattisesti muutetaan koko konseptia. Tässä tutkimusohjelmassa lähdetään siitä, että torjunta-aineita ei enää ole käytettävissä. Mitä tekisimme, jos mitään torjunta-aineita ei enää olisi käytettävissä? Ja koko ohjelma 30 miljoonaa euroa keskittyy tähän ja olen nähnyt joitain hakemuksia. Ne ovat kyllä hyvin mielenkiintoisia. Sitten toinen Äh, esimerkki Bundesprogramm Ökologische Landbau, eli Saksan äh, liittovaltion ohjelma luomutuotannolle, eli miten löydettäisiin äh, todella luonnonmukaisia vaihtoehtoja, ihan niin kuin Ranskassakin. Ja sitten voidaan käydä tai tehdä yhteistyötä eri kansallisten tahojen välillä. Tätä varten olemassa verkosto. eu tutkimusohjelmat ovat olleet tärkeitä nekin. Ja kun ajatellaan esimerkiksi e, viljelykasvien diversifikaatiota, monipuolistamista, niin e, se on noussut esiin. Jotkut maat, valitettavasti oma kotimaan yhdistynyt kuningaskunta on yksi niistä, joissa rahoitusta luonnonmukaiselle viljelylle on hyvin vähän ja me olemme olleet hyvin riippuvaisia Euroopan unionista. Ja olisi kyllä tärkeää, että tutkimusohjelmat voisivat jatkaa työtään. Ja sitten tämän lisäksi tietenkin vielä monen toimijan yhteistoiminta. Sitten tosiaan EIP, eli maatalouden innovaatiokumppani kumppanuus 900 ryhmää perustettu kaiken kaikkiaan monissa jäsenvaltioissa. Tämä on herättänyt paljon kiinnostusta, joissain vähän vähemmän. Into on ollut suurta juuri niiden parissa, jotka etsivät ekologisia vaihtoehtoja. Öö, merkittävä osuus on, ryhmistä on tällaisia luomuryhmiä ja maatalouden innovaatiokumppanuus kumppanuudesta. Hyvin suuri osa tapahtuu juuri agriekologian puitteissa. Sitten on aika hyvinkin kiinnostavia EIP ohjelmien kohteita, esimerkiksi hiilestä luopuminen, luomutuotanto ja on hyvin tärkeää todella tuoda näitä toimijoita yhteen. Aika harvoin viljelijät, yritykset, tutkijat, neuvonantajat liittyvät yhteen pohtiakseen näitä prosesseja, mutta minä kyllä toisen pilarin puitteissa tähän kannustaisin ehdottomasti. Johtopäätöksenä toteaisin, että minun mielestäni innovaatiot ovat siis prosesseja, ei tuotteita, eli meidän on tuettava koko prosessia. Samoin tarvitaan ekologisia innovaatioita, jotka tietenkin täydentävät teknologisia innovaatioita, eivätkä korvaa niitä. Kyllä minä mielelläni käytän kannettavaa tietokonetta ja älypuhelinta, niin totta kai niilläkin on merkityksensä. Mutta tulee varmistaa se, että eurooppalaiset ohjelmat myös tulevaisuudessa tukevat näitä ekologisia innovaatioita. Erityisen tärkeää on tukea tätä vihreää arkkitehtuuria yleishyödyllisyyden nimissä. Kiitos oikein paljon. Kiitokset teille. Kiitos molemmille tähän äh, astisista esityksistä. Nyt puheenvuoron saisi komissio ja tuolta Rosenov, olkaa hyvä. Here. And here, uh... Kiitos, äh, kiitos oikein paljon. Äh, mielenkiintoista olla täällä ja kuulla, mitä asiantuntijat sanovat. Meillähän selvää, että osaaminen ja innovaatio ovat avoin, avain siinä, kun autetaan maanviljelijöitä sekä tänään että huomenna. Ja tämä katetaan täysin Euroopan, eurooppalaisen vihreän kehityksen ohjelmassa. Ja tämä on hyvin tärkeää maanviljelijöille. Teidän tulevaisuudellaan tutkimus ja innovaatio tulee olemaan se avain kaikkein. minusta nämä puheenvuorot osoittivat sen. Innovoivia ratkaisua tarvitaan tämänpäiväisiin kiireisiin haasteisiin niin, että niistä voidaan tehdä myös mahdollisuuksia metsän ja maatalouden harjoittajille. Jos me haluamme nopeita ja pysyviä vaikutuksia näillä ratkaisuilla, niin silloin me luomme niitä yhdessä. Ei ole hyvä puhua maanviljelijöistä ja metsätalouden harjoittajista, vaan me haluamme tietää, missä ja mitkä ovat innovaatiotarpeet tulevaisuudessa ja millä tavalla me ohjelmoimme sitten parhaiten horisonttia. Miten me voimme varmistaa sen, että se mitä me teemme vaikuttaa paikan päällä Yksi tärkeä asia on se, että meillä on jo hyvin paljon osaamista. ja miten paljon tästä on käytössä joten äh, maaseudun äh, äh, yrittäjien täytyy ottaa itselleen omistajuus näistä uudenlaisista työmuodoista. Me olemme kokeneet viime kaudella, että kaikkein tehokkain tapa saavuttaa tämä on se, että keskiössä innovaatioiden, innovaatioprosessien keskiössä ovat maanviljelijät ja että he ovat mukana laatimassa toimivia ratkaisuja paikan päällä. Meillä on tässä uudenlainen lähestymistapa. Noin kymmenen vuotta sitten tämä käynnistyi. Alku oli hyvin hankalaa, koska se on aika epätyypillistä sillä, mitä me yleisesti teemme maaseudun kehittämisessä. Ja kysymys oli siitä todellakin, että tutkijat ja maanviljelijät tuodaan yhteen. Tutkijat ovat yleensä kiinnostuneita tällaisista tieteellistä julkaisuista ja maanviljelijät taas eivät lähde pelloiltaan mielellään. Eli nyt me olemme aloittaneet vapaaehtoisen toimenpiteen EIP eli maatalouden innovaatiokumppanuusohjelman. Meillä on noin sata maaseudun kehitysohjelmaa ja nämä ohjelmat ovat todistaneet, että tämä menetelmä toimii. Tutkijat, yritykset, julkiset tekijät, kouluttajat, kansalaisjärjestöt, kaikki työskentelevät yhdessä niin kutsutuissa operationaalisissa ryhmissä, josta syntyy suoria tuloksia paikan päällä innovatiivisia tuloksia, eli siis jotain, joka on käytettävissä. On tärkeää, että maatila on kaikissa operationaalisissa ryhmissä keskiössä ja useimmissa jäsenvaltioissa on välttämätöntä, että joko maanviljelijä tai metsätalouden harjoittaja osallistuu tähän. Täällä mainittiin 1500 toiminnallista ryhmää paikan päällä. Ja me toivomme, että tämän jakson loppuun mennessä niitä olisi jo 3000, joten me toivomme, että suuntaus on tähän, tämän kaltainen ja että meillä on tarpeeksi rahaa. Se on hyvä uutinen. Hyvä uutinen on myös se, että tämä on tuonut tuloksia, jotka ovat menneet pidemmälle kuin itse projekti, ja että ne todellakin auttavat maanviljelijöitä luomaan verkostoja eri viljelijöiden kanssa, niin, ja heidän kanssa he voivat näissä verkostoissa sitten testata näitä keinoja. Eli tällaisia yhteisöjä, joissa on 150 käyttäjää, jotka todellakin käyttävät sitä projektin lisäksi. Tämä on erittäin hyvä myös vaikutuksen kannalta ja kestävyyden kestävyyden kannalta. Ja sitten taas EIPen tasolla tämä innovaatiokumppanuusverkko tuo kaikki yhteen. Eli sanotaan, että jokin asia, jonka parissa me olemme työskennelleet, sanotaan vaikkapa Italiassa liittyen johonkin torjunta-aineeseen, ja sitten sieltä Italiasta löytyykin ratkaisu vaikkapa tuonne Reinilaaksoon. Miksi tehdä kaikki uudelleen, kun se voidaan käyttää, hyötyä siitä, mikä on jo? 2020 jälkeen EIPn maatalon innovaatiokumppanuusryhmät jatkavat työtään ja toimitaan myös äh, YMP-sektorin äh, uudistamisessa, joten äh, sen lisäksi, että rahoitetaan innovaatioprojekteja, niin tässä on vielä enemmän tehtävää. Meidän täytyy pyrkiä tukemaan innovaatioprojekteja ja eri toimijoita niin, että he tapaisivat ja toimisivat yhdessä, joten olin todellakin eh, iloinen, kuin kuulin tämän AKIKsen, eh, eli maaseudun maatalouden innovaatiojärjestelmät. Siihen me pyrimme. Nykyisen YMPn eh, alaisuudessa tulee olemaan tällainen neuvonantajajärjestelmä, innovointitekniikkoja, prosesseja. Meidän täytyy tutkia ja varmistaa, että että horisontin ja horisont Euroopan tuloksista voidaan todellakin hyödyntää paikan päällä tuolla maaseudulla. Joten äh, tämä lähestymistapa, äh, joka meillä on, jota me kehittelemme edelleen, niin sen avulla me tulemme saamaan kattavan äh, osaamispohjan, joka tulee vastaamaan maatalouden ja metsäsektorin haasteisiin tulevaisuudessa. Suuret kiitokset äh, kaikille kolmelle alustuksista. Nyt äh, siirrymme kysymyskierroksille puolitoista minuuttia. Riittää varmaan kollegoille puheenjaksi. Kollega Muotle ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Onpa mukavaa, että kaikki vieraamme totesivat, että on hyvä että viljelijöiden kanssa puhutaan ja heidän kanssaan etsitään ratkaisuja sen sijaan, että puhutaan heidän ohitseen tai ylitseen. Rovatsi Fururu, te kerroitte käytännön kokemuksistanne ja osoititte, mikä kaikki on mahdollista tällaisen täsmäviljelyn kautta, mutta entäpä rahoitus? Mitä tarvitsette, jotta voitte jatkaa tällä tiellä myös äh, kattavasti. Sitten herra Lämpkin, te puhuitte paljon agroekologiasta, mutta mitään konkreettista minä en kyllä teidän viestinänne ymmärtänyt. Voisitteko antaa ihan konkreettisen esimerkin, joka merkitsee lisäarvoa viljelijöillemme? Sitten vielä komissiolle kysymys. Saksassa tällä hetkellä puhutaan niin kutsutusta keltaisesta bioteknologiasta. Onko se jo saapunut komissioon? Siinä kyse on siis siitä, että hyönteisten ominaisuuksia käytetään hyönteisten torjunnassa. Kiitoksia. Köm. Kiitos. Kollega Tomasic. Thank you very much, uh, <clears throat> Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymykseni on komissiolle. YMTS olisi merkittävästi panostettava siihen, että viljelijät ovat innovointiprosessin ytimessä. Lyhyet ketjut muuttavat potentiaalia saada tuloja ja edistää paikallista taloutta ja edistää myös kestäviä jär- viljelyjärjestelmiä. Kysymykseni, voisitteko kertoa, millaisia konkreettisia hankkeita tai toimia – EIPn asiantuntijat ovat kehittäneet koskien esimerkiksi näitä lyhyitä toimitusketjuja ja sen hallintaa. Ja kollega Puda, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää molempia alustajia. Minulla on muutama kysymys. Ensinnäkin Siforon. Ymmärrän kyllä, mistä te puhuitte, tämähän on ihan mahtavaa maanviljelijälle tietää, koska kastella viljaa, koska lannottaa ja niin edelleen. Mutta kysyisin asian, millä maanviljelijöillä on pääsy näihin tietoihin. Minä olen tavannut Romaniassa hyvin suuria maatilojen omistajia tai harjoittajia, jotka kysyvät, kuinka meillä eh, on mahdollisuus saada tätä tietoa ja kuinka tästä tehdään tavallaan massaliike, koska teillä on tutkimuksia, jotka koskevat sitten yhtä, kahta, kolmea maatilaa. Millä tavalla tästä tämä teknologia saataisiin kaikille EU-maanviljelijöille käyttöön. Siitähän me puhumme. Me puhumme tehokkuudesta, ja siitä, että saamme arvoa sille rahalle, jota sijoitetaan tutkimukseen. Ja lopputuloksena voi olla jotain ihan kivoja tutkimuksia, mutta niitä ei kuitenkaan saada ihmisten käyttöön. Koska se saadaan käyttöön? Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää vieraitamme erittäin äh, mielenkiintoisista alustuksista. Pari kysymystä. Ensinnäkin Rova Chifurulta kysyisin seuraavaa. Olen hyvin vaikuttunut siitä, mitä te olette tehneet ja teette tällä hetkellä. Teidän työnne pääasiassa keskittyy äh, tuottajiin, mutta voisitteko antaa neuvoa myös äh, viranomaisille – ja päättäville tahoille? Ja jos niin, miten lähestytte heitä sitten? Sitten Lämpkiniltä kysyisin seuraavaa. Mitä mieltä olette niin kutsutusta ää, uudesta teknologiasta, jota käytetään maaperän parantamiseen vihreän kehityksen ohjelmaan liittyen tietenkin. Sitten Hoisling. Niin tämä on hyvin mielenkiintoista. Te molemmat käytitte käsitettä innovaatiota uudella tavalla. Te sanoitte, että se on prosessi eikä tuote, mutta kuitenkin tämä nähdään hieman eri tavalla. Suuressa saksalaisessa lehdessä oli artikkeli, askeli, jossa äh, lennokki, drooni lenteli peltojen yläpuolella ja äh, monilla on tällainen kuva tällaisesta hyvin teknisestä äh, kehityksestä ja että se olisi innovaatiota vain. Mutta ymmärsin, että tässä on kuitenkin tiedon välittämisestä, minkälaista tietoa tahansa, mutta tietoa välittämällä voidaan toimia oikein. Eli että viedään tietoa eteenpäin yhdeltä kollegalta seuraavalle ja rakennetaan verkostoja, se on tärkeää. Meillä on äh, liitto, hallituksen ohjelma, äh, jossa on kysymys vaihtoehtoisista äh, mahdollisuuksista 30 miljoonaa, joka nyt ei ole niin kovin paljon Saksan liittotasavallan koolle, kun ajatellaan 500 miljoonaa suorina maksuina. Mutta joka tapauksessa te sanoitte, Äh, Siforu, sanoitte, että jopa 60 prosenttia voitaisiin käyttää vähemmän torjunta-aineita. Mistä tämä johtuu? Paremmasta koulutuksesta, äh, paremmista, äh, siis mistä se tiedoista vai kuinka paljon se johtuu tekniikasta? Kollegi Andrieu. Kiitokset ja sitten kollega Andrieu. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kahta ensimmäistä paneelistiammekin näistä puheenvuoroista. Kysymys, innovaatio, tietotaito. Tämä on oikein innostavaa. Se, siihen liittyy kuitenkin edellytys. Komissio siitä muistuttaa, olisi muistettava, minkä palvelukseen näitä ajatellaan. Usein puhutaan innovoinnista tai tiedosta kannattajia. Kyllähän siinä joku syy on oltava. Annoitte täällä määritelmän, herra Lampken, puhuitte prosessissa. Tähän liittyy monia haasteita. On muistettava tavoitteet ja syyt. Tänään on puhuttu vihreästä sopimuksesta – komissiomme yhdessä pohdimme näitä haasteita, jotka liittyvät tähän Mm, hiilineutraaliin maan vuoteen 2050 mennessä. tästä tulee haasteita maataloudelle. Onko, onko meillä nyt tässä kiinnitettävä huomenta enemmän maaperän veteen, ilmaan, tuottavuuteen vai mihin? Tässä on paljon tekijöitä, jotka on huomattava. Ilman tätä voidaan toki ikään kuin erillään näitä haasteita käsitellä – ikään kuin siiloissa, mutta kyllä tavoitteena pitäisi olla nämä laajemmat linjat. Tänne Rovas Tsiforu, kuka omistaa nämä tiedot, joista puhuitte? Danka, kollega Russen. Sitten kollega Räyssen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös panelistejamme hyvin selkeistä esityksistä. Kyllä meidän täytyy älykkääseen viljelyyn todella investoida. Se on hyvin tärkeää. Rouva Tsihuru eh, hyvin selkeästi tässä teki selväksi, että älykkään viljelyn kautta voidaan saada eh, valtavasti hyötyä, vähemmän lannoitteita, vähemmän vettä, parempi tuottavuus. Eli tässä on kyllä eh, maanviljelyn tulevaisuus. Miten huolehdimme siitä, että viljelijät itse saadaan mukaan tähän ja tämän kelkan kyytiin maanviljelijät itse. Kun heitä kuulee, he sanovat, että kyllä me haluamme olla innovatiivisia, mutta me aina törmäämme tiukkoihin sääntöihin. Kun haluamme esimerkiksi käyttää lantaa, eläinten jätöksiä paremmin hyödyksi, niin lainsäädäntö estää sen ja niin edelleen. Eli Pitäisikö ehkä viljelijöille itselleen antaa hiukan enemmän nämä pelivaraa poiketa olemassa olevasta lainsäädännöstä, että voisivat kokeilla, voisivat itse innovoida ja kokeilla uusia tek- tekniikoita ja uusia mahdollisuuksia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset ja seuraavaksi kollega Torri, olkaa hyvä. Merci, euh, president. Et... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teille kaikille näistä esityksistä. Kolme pinta kysymystä. Innovointihan ei ole sellainen asia, jota voidaan käyttää, kun tie on suljettu ja nyt tarvitaan uusi tie. Väest- Ikääntyminen on ongelma, ilmastonmuutos, siellä innovointi ja teknologia voi totta kai meitä auttaa vastaamaan näihin vihreän sopimuksen tavoitteisiin, mutta kuitenkin oletteko sitä mieltä, että Euroopassa viljelyväestö kaiken kaikkiaan on sellaisessa taloudessa ja iän tilanteessa, jossa eh, he voisivat näitä asioita ottaa haltuun. Onko teillä ajatuksia, miten näistä ongelmista selvitään? Edelleen Tänä, vuonna, tänä päivänä ymmärrämme, että yhteiskunnassa on kysymyksiä koskien elintarvikkeiden laatua ja ympäristön tasoa. Tarvittaisiinko sellaisia maatalousjärjestelmiä, jotka, jotka ovat viljelijöiden laatimia vai tarvitaanko paikallista jaettua hallinnointia niin kuin Milanin sopimuksessa siinä naapurusto, kansalaisjärjestöt, ovat mukana ja jaetaan meidän käyttöä eri tahojen kanssa. Ja vielä viimeinen kysymys. Kaikki puhuvat täällä kestävästä maataloudesta. Onko meillä jonkinlainen määritelmä? Mitä tarkoittaa kestävä maatalous? Suuret kiitokset. Näin olemme kuulleet kaikki kysymykset. Vai oliko vielä ky- kysymyksiä? Ei. Ehdottaisin, että kukin äh, alustajistamme voi vastata kolme minuuttia. Sifurusta lähdemme liikkeelle. Olkaa hyvä. Thank you. I will try to be brief and uh, reply to all, to all the questions. Yritän lyhyesti vastata näihin kysymyksiin. Ensinnäkin äh, edustaja Mortlen rahoitus. Tämä on tietenkin keskeinen ulottuvuus. Aloitan itsestäänselvyyksistä. Eli tämä YMP Olemme turhautuneita ajatellen viime aikoisia kehityskulkuja ja ehdotuksia. Emme näe, miten voimme päästä eteenpäin, kun leikkaukset ovat näin suuria YMPssä, erityisesti toisessa pilarissa. Mainitsin nämä toimet, joita pidämme meille tärkeinä. Sitten infrastruktuurin rahoitus. Kuten selvitin, meidän mallimme perustuu keske, keskitetylle infrastruktuurille. Yksi elin vastaan tästä infrastruktuurista. Tarvitsemme investointia. Meidän mielestämme se voisi tulla vaikka EUn vihreän sopimuksen investointisuunnitelmasta, tai sitä meidän olisi haettava. Sitten edustaja Buda, kuinka viljelijät pääsevät käsiksi tähän teknologiaan ja kuinka tutkimusta saadaan viljelijöille – lyhyen kokemukseni perusteella, kun olen kommunikoinut viljelijäyhteisön kanssa, niin uskon, että kaikkein tehokkain tapa, ja tätä on vielä myöhemmin pohdittava, mutta kyllä tämä vertaisviestintä on kaikkein tehokkainta, kun viljelijät omilla silmillään näkevät ja puhuvat kollegoiden kanssa, jotka ovat ottaneet käyttöön näitä ratkaisuja, jotka ovat toimineet. Se on paras tapa. Sitten eh, edustaja Lieva, yhteys päättäjiin tietenkin tämä on yksi osa työtämme. Me olemme myös Brysselissä läsnä ja olemme Kopakogekan jäseniä ja teemme täällä paljon työtä ja pyrimme viemään eteenpäin agendaa siihen suuntaan, jonka mainitsin, eli tasapainen kestävä kehitys Euroopan maataloudelle. Edustaja Hoisler, kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen. Tähän tarvittaisiin paljonkin aikaa sen selvittämiseksi, mutta suurissa linjoissa me käytämme dataa, jota saamme näistä neljästä eri lähteestä. En tiedä, olitteko paikalla, kun esittelin koko tämän mallin tässä hetki sitten. Dataa sitten ja nämä tiedot analysoidaan mm, eri viljelymallien perusteella ja sen perusteella voimme kertoa viljelijälle, kuinka paljon täsmälleen tiettyä tuotetta on käytettävä omalla pellolla. Yksinkertaista. Seuraava kysymys, edustaja Andriö. Tietoja koskeva kysymyksen maininnut. Sitten se onkin tärkeä asia ja toivon, uskon, että muutaman päivän jälkeen saamme komission tiedon annon, joka koskee Euroopan tietostrategiaa. Viljelijöidemme kanssa toimimme niin, että käytämme sääntöjä tietojen käytössä. Tämä oli Kopakokekan työn tulos yhdessä muiden eurooppalaisten järjestöjen kanssa, mutta tässä minulla olisi ehdotus tulevaisuutta ajatellen. Pohdittava sitä, kuinka viljelijät voivat mennä vielä pidemmälle kuin tämän tiedon omistajuuskysymys ja saada arvoa koko tämän tietoketjun varrella palveluiden kautta. Ei ainoastaan omistajuutta, vaan myös lisäarvoa koko tämän ketjun varrelta. Lämpkin. Kiitos. Ja sitten herra Lämpkin, olkaa hyvä. Kiitos. Minä yritän ryhmitellä vastaukseni ensin näitä hiukan yleisempiä huomioita ja sitten esimerkkejä. Ensinnäkin täytyy pohtia, että mitä järkeä inno, tai mihin innovaatioita maataloudessa tarvitaan No siihen, että viljelijät voivat tehdä työnsä paremmin, olla luovia, löytää omia ratkaisujaan ja tarjota sellaisia palveluja ja tuotteita, joita kuluttajat haluavat ja joita yhteiskunta haluaa. Onko se tämä vai onko se se, että yritysten täytyy voida myydä tuotteitaan viljelijöille ja voitot jäävät pikemminkin näille yrityksille? Tämä kysymys on hyvin tärkeä kysymys. Pohtikaamme tilannetta, jossa luodaan tiedon kautta mahdollisuuksia viljelijöille olla luovia ja löytää omia ratkaisujaan. Täytyy myöntää, että joissain tapauksissa olen hiukan huolissani tietyistä digitaalisista ratkaisuista, koska siinä ikään kuin viljelijöille kerrotaan, mikä ratkaisu on tai vastaus on sen sijaan, että he tekisivät omia päätöksiään toimintatavoistaan. Olen sitä mieltä, että jos viljelijät ovat innovatiivisia, eh, he voivat myös eh, venyttää hiukan lainsäädännön rajoja. Minun mielestäni näin pitäisi voida olla. Ajatella vaikkapa luomuviljelyä. Eh, se on hyvin säänneltyä, mutta kyllä mielestäni sääntelyn tulee mahdollistaa uusien ratkaisujen löytäminen. Eli kyllä näitä rajoja täytyy mielestäni voida joustavasti siirtää. Sitten täällä kysyttiin agroekologisista järjestelmistä, kuten permakulttuuri taikka luomu taikka säilyttävä maatalous. Kyllä viljelijät ovat näissä suunnitelmissa olleet mukana ja nämä ovat mielestäni esimerkkejä, jotka osoittavat, mitenkä todella viljelijät ovat osa prosessia. Nämä ovat näitä tärkeitä yleisiä näkymiä. Ja sitten ihan konkreettisia esimerkkejä kaivattiin, kaksi esimerkkiä. Kyllä minä joitain esimerkkejä itse asiassa mainitsinkin tuossa esityksessäni, niin, mutta pari esimerkkiä. Esimerkiksi nitrogeenin käyttö. Yksi kilo johtaa 10 kiloon hiilidioksidipäästöjä. Jos 100 kiloa käytetään hehtaari, niin se on sitten jo 100 000 tonnia vuodessa, eli suora yhteys kasvihuonekaasupäästöihin. Jos saadaan vähennettyä 10-20 prosentilla käyttöä, niin ero on aika pieni, mutta jos ollaan radikaalimpia ja korvataan täysin nitrogeenin, synteettisen nitrogeenin käyttö esimerkiksi palkokasvien kasvattamisella, niin sitten voidaan, voidaan hyödyntää niin ilmastoa kuin viljelijääkin. Sitten kysyttiin notilteknologiasta, maaperäteknologiasta. Kyllä tällainen säilyttävä maatalous on kasvussa. Kun ajatellaan vaikkapa Roundupin tyyppisten aineiden käyttöä, käyttöä, jossa tuhotaan kaikki. Jos ajatellaan äh, sellaisia ää, ähm, äh, viljelmiä, joissa ei käytetä äh, minkään näköisiä torjunta-aineita, niin ei välttämättä ei siirrytä täysin notilteknologiaan, mutta mutta ainakin osittain. Ja kyllä minä toteaisin, että tilaa on, on erilaisille lähestymistavoille ja tämä monimuotoisuuden täytyy olla osa prosessia. Pahoittelen, jos puhuin liian pitkään. Kiitos. Kiitos paljon ja sitten paneelin lopuksi komissio. Thanks. So... Kiitos. On todella tärkeää ja hyvä, että lähdemme tästä kuulemisesta sellaisen yleissopimuksen kerran, että olemme päättäneet, että maanviljelijät ja metsätalouden hoitajat ovat kaiken keskiössä. Kymmenen vuotta olen nyt työskennellyt tällä sektorilla ja kokemus on se, että maanviljelijät ovat ottaneet omistajuuden tässä ja että kokeellisia ratkaisuja tulee enemmän ja enemmän maanviljelijöiltä itseltään – ja se, mitä me tässä yritämme tehdä ja mitä rakennamme tulevaisuudelle horisontti Euroopassa, on se, että kaikki asiat tehdään EIPn maatalouden innovaatiokumppanuuden puitteissa ja että kaikki tehdään kentällä, jossa tutkijat ja maanviljelijät tekevät töitä yhdessä ja pyrkivät löytämään operationaalisen ratkaisun projektiin ja miksi se tieto, jota tulee X-koneesta, ei sovikkaan tähän koneeseen, miten voin käyttää tätä tietoa, jotta voin paremmin käyttää eh, esimerkiksi lannoitteita tai vähentää torjunta-ainoita. Eli tällaista tehdään päivittäin. Me puhumme aina eh, digitaalista kuilusta, mutta voisi olla myös tällainen niin kutsuttu innovaatinen kuilu. Eh, kaikki eivät ole vielä päässeet tälle ladulle mukaan. Ja tavallaan me tarvitsemme meidän on koulutettava ihmisiä itse myös tietämään, mitä innovaatiot ovat ja antaa mahdollisimman paljon neuvoa ja kaikkea. Se on tärkeää ja olen todella tyytyväinen siitä, että teidän mielestänne pitäisi olla tarpeeksi rahoitusta tämän tukemiseksi. Sitten täällä kysyttiin elintarvikejakeluketjuja ketjuista. No, näin lyhyessä ajassa on vaikea kertoa kaikesta. Mutta noin 15 prosenttia operationaalisista ryhmistä työskentelevät nimenomaan elintarvike- jakeluketjujen parissa. Ja näitä mm, asioita on tullut apseista, mm, konkreettisista uusien markkinoiden löytämisestä. Eli mihinkä maanviljelijän pitäisi mennä investoineen niin, että hän löytää asiakkaita. Tähän menee kaikenlaista tutkimusta, taloudellista tutkimusta, kaikenlaista. Mutta tästä on tullut todella paljon tuloksia. Tämä on todella hienoa. Suuri osa tai hyvin monet näistä ryhmistä työskentelevät tämän asian parissa ja tämä tulee tulevaisuudessa olemaan yksi tärkeimmistä asioista. Lopuksi vielä bioteknologia. ja hyönteisten piirteiden käyttäminen esimerkiksi torjunnassa. Meillä on projekti, joka työskentelee tämän asian parissa, mutta se ei ole ainoa. Kaikki investoinneista biosiideihin, kasvien geneettisten, geneettinen muuntelu kestävämmäksi ja niin edelleen. Eli tässä on todella paljon käynnissä. Ja seuraava askel on sitten se, että annamme nämä maanviljelijälle käyttöön, niin että hän voi hyötyä tästä. Joten tällainen tutkimus on yksi asia, mutta sen jälkeen on vielä kehitettävä tekninen ratkaisu, jota siellä kentällä tarvitaan. Ja toivon todellakin, että me voimme ylittää tämän kuilun ainakin Euroopan tasolla YMP ja tutkimusten välillä. Kiitokset ensimmäiselle paneelille, Sipuro, Pämkin ja Roselov. Me siirrymme välittömästi toiseen paneeliin. Ja nyt kyse on tutkimuksen puiteohjelmasta. Siinäkin on tiettyjä uutuuksia. Kroatian puheenjohtajakausi tai oikeastaan neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on tehnyt tiettyjä ö, muutoksia, kahdeksan miljardia vähemmän kuin komission alkuperäinen ehdotus. Saapa nähdä, mitä torstaina tapahtuu. Nyt vuorossa on Henrik Chöp, joka on Ses van der Haven johtaja täältä Belgiasta ja hänen äh, vuoronsa on puhua nyt 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja Lintz, arvoisa Agri-valiokunta, niin minä siis en ole johtaja sinänsä, vaan olen äh, tutkimus- ja kehitysalan johtaja Ses van der Haavessa. Äh, kiitos kutsusta tulla kertomaan teille meidän yrityksestämme. Me olemme tällainen keskikokoinen äh, maatalousalan yritys, Mm, keski suuri yritys tosiaan 620 työntekijää. Toimimme täällä Belgiassa ja Belgian lisäksi sitten 50 muussakin maassa, mutta pääkonttori on täällä Belgiassa. Kyse on sokerijuurikkaan siemenistä. Sokerijuurikkaan siemenmarkkinat ovat hyvin kilpailut markkinat tällä hetkellä, koska ihan pienetkin parannukset Äh, otetaan kyllä käyttöön hyvin nopeasti markkinoilla ja näin ollen meidän äh, yrity, yrittäjyytemme ylipäätään perustuu hyvin paljon tutkimukseen ja yli 30 prosenttia työntekijöistämme tutkimuksen ja kehityksen alalla juuri toimii ja 15 prosenttia liikevaihdosta palautetaan tutkimus- ja kehitysosastollemme. Ja todella meillä on hyvin kilpailtu ala ja tutkimusta ja kehitystä tarvitaan paljon. Muistuttaisin nyt ehkä kasvin jalostuksesta. Minä olen itse tiedemies lähtökohtaisesti. Sokerijuurikas on 1700-luvun lopulla tullut viljelykasviksi, eli aika myöhään. Ja sitten se on jalostunut tästä. Me toivomme olevamme nyt matkalla tällaiseen täsmäjalostukseen. Olemme siihen panostaneet ja pyrimme samaan aikaan kestäviä tuloksia. Kun ajatellaan viimeistä 10-20 vuotta, voidaan todeta, että kasvien jalostaminen tulee yhä monimutkaisemmaksi, hankalammaksi. Miksi? koska teknologiat tulevat monimutkaisemmaksi, asiantuntemus on jota vaaditaan, on monimutkaisempaa ja samoin tutkimus on eh, yhä monimutkaisempaa. Siksi eh, tutkimuskulumme eh, kasvavat ja kun ajatellaan kannattavuutta, niin se on itse asiassa laskenut, no me olemme ehkä hiukan joutuneet myös oman menestyksemme uhriksi ikään kuin, kun ajatellaan tiettyä lajiketta, lajikkeiden säilyminen markkinoilla on nykyään puoliintunut tämä aika. Nyt se on muutama vuoden enää ja tämän jälkeen tulee taas, vaaditaan uutta lajiketta ja tulee taas uusi lajike käyttöön, joka on vielä kehittyneempi versio. Ja kun sitten ajatellaan esimerkiksi torjunta-aineita ja, ja tuholaisia, niin äh, me pyrimme tietenkin äh, lajikeitamme vahvistamaan. Ja nyt sitten äh, ilmastonmuutos johtaa myös samaan, mitä lämpimämpää on, sitä enemmän on tauteja ja tuholaisia. Ja esimerkiksi viimeisten parin vuoden aikana Euroopassa on tilanne muuttunut niin, että meidän Äh, tuotteidemme, tuotteiltamme vaaditaan yhä enemmän. Ja meiltä kysytään jatkuvasti, että no milloin lajikkeena kestää tämän, milloin lajikkeena kestää tämän. Ja me olemme nyt vähän niin kuin jälkijunassa ja tämä lisää tietenkin meidän tutkimuskustannuksiamme. Eli miten voimme vastata näihin äh, haasteisiin niin, että ensinnäkin niin, että maataloutemme on kestävää ja sokerijuurekkaan kasvatus ja viljely on kestävää, mutta myös, että se on kilpailukykyistä, siis tämä kasvatus täällä Euroopassa ja viljely täällä Euroopassa. Ja kun ajatellaan vaikkapa sokerijuurikasta, niin viimeisten 60 vuoden aikana voidaan todeta, että nykyään ja jatkossa vieläkin enemmän tuotantohehtaaria kohti lisääntyy ja kasvaa. Ja kun sitten ajatellaan pääasiallisia kasvi tauteja ja sen voitte nähdä tuossa kuvassa, mutta tästä lajikkeesta on nyt jo luovuttu ja meillä on uusia lajikkeita, jotka vaativat yhä vähemmän esimerkiksi funkisidien käyttöä. Ja tutkimus ja kehitys on näin ollen aivan täysin avainasemassa koko, koko meidän alallamme. Ja kun katsotaan lajikkeiden kehitystä, niin me jalostajina katsomme noin 10 vuoden aikajanaa. Ensin on vuosi yksi, jolloin meillä on paljon painetta tietää, että mitä ihmettä viljelijä tarvitsee kymmenen vuoden kuluttua, mitkä ovat tarpeet. Tämä on aika hankalaa, tämä on todella vaikeaa. Me tietenkin teemme parhaamme ja pyrimme ennakoimaan, mutta meidän täytyy ymmärtää jo kymmenen vuotta etukäteen, mitä viljelijä tulee tarvitsemaan ja kaipaamaan. Muutokset ovat nyt niin nopeita, että meidän on kyllä vaikea joskus pysyä kyydissä ja pakko on myöntää, että lajikkeiden kehitys ja jatkojalostaminen ei oikein pysy muutosten kyydissä, mutta me tarvitsemme eh, geneettistä monimuotoisuutta, se on äärimmäisen tärkeää ja tätä on itse asiassa säännelty eh, Nakojan pöytäkirjassa – ja se toimii kyllä meidän puolestamme. Tässä on ehkä hiukan enemmän äh, hallinnollista taakkaa, mutta se toimii kuitenkin. Ja kaikkein tärkeintä on, että meidän täytyy äh, äh, löytää ja sitten saada käyttöön lisää geneettistä monimuotoisuutta eri innovaatioiden, täsmäjalostuksen ja niin edelleen kautta. Kun ajatellaan, mitä tarvitsemme, mitä, niin meidän on pohdittava, mitä, mitä piirteitä tarvitaan, minkälainen lajikkeen täytyy olla, ja itse asiassa eh, ei meillä enää ole edes aikaa eh, kymmenen vuoden kehitystyöhön, vaan pikemminkin ehkä seitsemän eh, vuoden kehitystyöhön, koska tilanteet muuttuvat niin nopeasti. Nyt näette näitä eri, eri lajikkeita, joita on olemassa. Tässä kyse on ihan, ihan luonnonvaraisista eri lajikkeista. Jotkut ovat syötäviä jotkut eivät, mutta kaikkia näitä lajikkeita käytämme pyrkiessämme löytämään juuri niitä piirteitä, joita tarvitsemme jatkossa. Ja sitten lopuksi me olemme tosiaan siis keskisuuri kasvinjalostusyritys ja hyvin tärkeää on tietenkin tarkkailla erilaisia tauteja joita voi tulla. Mm, niin kuin totesin, kemikaalien käytön vähentäminen lisää tauteja, ilmastonmuutos samoin ja meidän kaltaisemme yritykset, meidän täytyy ennakoida, mitä, mitä on tulossa. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että näitä tauteja monitoroidaan ja arvioidaan ennalta. Seuraava puhuja tulee puhumaan maaperästä, eli maaperän ja sen mikroorganismien yhteenpelistä. pelistä ja minun tietääkseni tätä mikrobiomia ei vielä ole hyödynnetty niin pitkälti kuin voidaan. Sitten pidämme hyvin tärkeänä mm, rikkaruohojen poistostrategioita, kun myrkkyjä, kasvimyrkkyjä ei saa käyttää, torjunta-aineita ei saa käyttää, niin sitten ehkäpä meidän tulee aikaansaada sellaisia lajikkeita, jotka toimivat paremmin, mutta myös todella paitsi sokerijuurikas myös muiden kasvien kohdalla rikka ruohojen torjunta on hyvin, hyvin tärkeää. No niin, minä jo puhuin tuosta geneettisestä monimuotoisuudesta, sen välttämättömyydestä Eh, sitten kun ajatellaan ihan dataa, olemassa olevaa dataa, sen kerääminen ja, ja, ja käyttäminen ja käsittely ja data-alustat ovat kyllä äärimmäisen tärkeitä tulevaisuudelle. Ja sitten ihan viimeinen eh, kohta, niin eh, kouluttaminen, ensinnäkin viljelijöiden kouluttaminen, tästä olemme kuulleet jo paljon, tässä voidaan saada aikaan paljon, mutta myös kun jos vaikkapa on arvoketjussa ikään kuin puutteita, no, ajatellaan ihan, ihan koulutettuja siementäjiä vaikkapa tai, tai, tai, tai muita alan ammattilaisia, niin on hyvin tärkeää, että maanviljely ja, ja yhteiskunta ja tietenkin me sitten lajikkeiden jalostajina kaikki puhallamme yhteen hiileen ja tietenkin sitten myös kuluttajan täytyy ymmärtää, mistä tässä kaikessa on kysymys. Eli kyllä tässä aika paljon työtä on. Kiitos oikein paljon siitä, että sain tulla puhumaan teille ja mielellään vastaan myöhemmin sitten mahdollisiin kysymyksiin. Kiitos. Suuret kiitokset äh, Chöp teille ja nyt Nils Borchard, joka on äh, Suomen luonnonvarainstituutin edustaja. Ja 10 minuuttia puheaikaa teille olkaa hyvä. I will just start. Kiitos. Aloitan ja puhun muutamista aiheista, jotka liittyvät enemmän maaperään, maahan, elintarvikkeisiin, joilla on suora linkki ihmisen hyvinvointiin. Kun me puhumme maaperästä, komissio mainitsi, että siitä on jo paljon osaamista tutkimuksista, joita on tehty jo vuosikymmeniä. Puhutaan agroekologiasta ja muusta, mutta osa tästä tiedosta on kuitenkin vielä piilossa tuolla tieteellisessä tutkimuksessa. Kuukausi sitten julkaistiin tutkimus jossa oli kysymys kestävästä maatalousmaaperän käytöstä. Tavoitteena on nimenomaan käyttää yhdessä tätä tietoa ja tavallaan viedä se, tulkita se sillä tavalla, että se voidaan viedä eteenpäin maanviljelijöille. Tämä liittyy myös muihin tutkimuksiin. Meillä on myös Edellisinkin puhujan mainitseva äh, tällainen mm, solu- ja mikrobiomitutkimukseen. Tässä meillä on ähm, mikrobiomeista jo valtavasti tietoa esimerkiksi makeassa vedessä ja ihmisen äh, kehossa ja ulkopuolella, samoin kuin mikrobeista, mutta nyt, nyt vasta me olemme ryhtyneet katsomaan maaperää ja vain ihan muutamaa kerrosta sedimentissä. Ja katsomme kaikkia näitä mikrobiomeita ja kaikki nämä pallurat ovat keskenään yhteyksissä. Ja tuossa vasemmalla näkyy myös tämä kuva tämän 2018 maaperän mikrobiomikonferenssista. Meillä on vielä tiedon puutetta, se vaatii perusteellista perustutkimusta, että ymmärrämme syvällisesti, mitä maaperässä tapahtuu ja mitä maaperän mikrobiobit äh, tekevät, miten ne vaikuttavat, äh, mitä me tiedämme kymmenen vuoden kuluttua. Äh, tavoitteenahan on nimenomaan se, että voisimme käyttää tätä tietoa vaikkapa kasvien ähm, kestävyyden parentamiseen – tai veden käytön parantamiseen. Muutama sitten Tämä on tutkimus Peter C. et al. 2016. Tässä osoitetaan maaperän ja kasvien mikrobiomien yhteyden. Eli tämä näyttää, että maaperässä on yhteys kasvin ja mikrobiomin välillä kasvissa sen ulkopuolella ja kemiallinen ja fysiologinen kasvi, se miten se eh, toimii eh, maaperän kanssa ja miten nämä mikrobiot eh, elävät tässä maaperässä. Me ymmärrämme nyt vasta pikkuhiljaa paremmin, kuinka tämä toimii. Me tiedämme, että me voimme käyttää esimerkiksi sieniä, jolla voimme ylläpitää esimerkiksi tällaista ravinnon louhintaa kasveissa. Mutta meidän täytyy ymmärtää tämä syvemmin niin, että voimme kehittää tällaisia bisnesmalleja, tai ylipäätään saada tehtyä suosituksia maanviljelijälle, millä tavalla käsitellä maaperää, millä tavalla modifioida maatalouden toimia niin, että voidaan tukea mikrobiomia, joka menee nyt tämän makro, äh, tavallaan maatalous, äh, mikrotalouden tutkimuksen puolelle. Äh, sen lisäksi meillä on tällainen Boreal eh, maatalousverkosto, jossa työskennellen samoin kuin eh, Kanadassa yliopistossa. Siellä tehtiin tutkimus, jolla pyrittiin arvioimaan se, miten agroekologiset eh, alueet ja arktiset alueet tulevat muuttumaan tulevina vuosina. Ja tässä on valtava muutos äh, maailmassa. Katsokaapa vaikka Suomea. Me oletamme, että agroekologinen maaperä tulee nopeasti siirtymään 800 kilometriä pohjoiseen. Se on valtava määrä. Mutta meillä ei ole keinoja tällä hetkellä tukea maanviljelijöitä niin, että he voisivat äh, sopeuttaa viljelyjärjestelmäänsä, äh, tukea heitä siinä, että äh, monimuotoistetaan satoja. Äh, kahdeksan, äh, siis meillä on jo ollut paljon erilaisia projekteja, mutta meidän on kuitenkin annettava maanviljelijöille tietoa ja tukea. Tuossa ylävasemmalla te näette tuon punaisen viivan, jossa annetaan arvio siitä, miten maata voidaan potentiaalisesti käyttää. Joten toisaalta voisi silloin ajatella, että esimerkiksi metsän viljelystä siirrytään maatalouteen, koska paljon biodiversiteettiä, paljon hiiltä ja äh, ravinne äh, vuottoja ja eroosiota. Eli nämä ovat ongelmia. Toisaalta Ilmastonmuutos heijastelee tässä tätä pohjoista muutosta ja se on huomattavasti nopeampi kuin mihin ekosysteemi pystyy sopeuttumaan. Jos me puhumme 800 kilometristä vuosisadan aikana, niin metsä voi siirtyä pohjoiseen päin sadassa vuodessa vain 40 kilometriä. Joten tässä tavallaan venytetään äärirajoille kapasiteettia mutta äh, genetiikasta tullaan kasveihin, maatiloihin ja sitten meidän täytyy puhua myös siitä, mitä, mikä on lopputulos. Tällä hetkellä meillä ei ole mitään metodia arvioida No siis jonkun verran meillä nyt on kokemuksia, kun olemme kehitelleet projekteja, miten me voimme äh, kehittää ja arvioida ekojärjestelmien muuttumista äh, maataloudesta äh, toiseen agroekologiseen maatalouteen. Minä olen täysin vakuuttunut, että tämä on toinen aihe. Tämä liittyy kasvien tuotantoon. Minä olen vakuuttunut, että me emme voi saada aikaan täysin torjunta-aineetonta maanviljelyä. Ruotsalainen kollega puhui tällaisiin entsyymiin perustuvista ratkaisuista, fangi, sieniin perustuvista ratkaisuista hallinnoida torjunta-aineita. Siis ei vain yhteen aineeseen perustuva, vaan, vaan moniin. Toinen asia, kun puhutaan elintarvikkeista, niin elintarvikkeiden preferenssit ovat muuttuneet. Esimerkiksi Isossa Britanniassa 40 prosenttia lihan käyttö on laskenut, se on punonut Saksassa, se on punonut Belgiassa. Ja ihmiset syövät mieluummin toisenlaisia hyödykkeitä, esimerkiksi erilaisia kasviksia. Ja tämä siirtyy myös agroekologisiin käytänteisiin, koska ne pumppaavat typpeä maaperään. Toisaalta me puhumme maatalouden tehostumisesta, intensiivisemmästä maataloudesta. Mutta me tarvitsemme ruokaa, jolla voitaisiin ruokkia 250 miljoonaa ihmistä. Tai onko meidän silloin kehitettävä maataloutta vai pitäisikö meidän vain tarkastella ruokahävikkiä? Ja sitten vielä, no enemmän tai vähemmän viimeinen kuva, tämä ryhmä, jonka mainitsin, tämä tutkimus, pohjoisen tutkimusryhmä, me teimme eh, tällaisen eh, skriinauksen erilaista politiikasta näissä maissa. Jokainen väri on eh, eri. Adaptaatio ja koulutus ilmastonmuutoksesta, sen itse toimeentulo, sitten vähemmän maanviljelijöitä. Suomessa esimerkiksi lähdetään siitä, että maatilojen koko tulee jossain määrin kasvamaan. Ja sitten miten äh, ilmastonmuutos vaikuttaa satoihin, miten voidaan sen kautta vaikuttaa politiikkoihin. Sen lisäksi maankäyttö, äh, millä tavalla politiikan tulisi tukea maanviljelijöitä maankäytössä, koska tämä voi johtaa myös äh, sitten laajentumiseen, tilojen, tilakokojen laajentumiseen. Ja tässä meillä on suuria eroja jäsenvaltioissa. Tiedes, saattaa saada tieteen perustuvia tuloksia ja osaamista, mutta yhdessä maanviljelijöiden kanssa me kykenemme saamaan tästä sitten jotain tuloksia. Ja ihan lopuksi, meillä on valtava potentiaali innovaatioissa. Ja tämä ei tarkoita sitä, että käytetään vain jotain tuotetta, vaan se tarkoittaa sitä, että yhdessä tie- miesten kanssa ja päätöksentekijöiden, politiikan tekijöiden ja maanviljelijöiden kanssa, nimenomaan mikrobiomeissa. Ei vain maaperässä, me puhumme myös äh, eläinmikrobiomeista, äh, kasvimikrobiomeista, ihmisen mikrobiomeista ja miten nämä biomit toimivat. Äh, aiempi, puhu, aiempi puhuja puhuu täällä jo genetiikasta. Minä puhun taas monimuotoisuudesta ja, ja, ja skaalasta, koosta. Se siirtyy kasvista ähm, maatilalle, se siirtyy tuloksiin. Eli me tarvitsemme näitä suurempia skaaloja niin, että me kykenemme soveltamaan tätä äh, paikalliseen maanviljelijään, paikalliseen politiikkoon, mitä hänen on tehtävä niin, että tulos olisi parempi. Me, meidän on saatava maa me, meidän täytyy sopeuttaa maanviljelijät siihen valtavan nopean muutoksen, mitä me näemme esimerkiksi Pohjoismaissa. Ja lopuksi vielä elintarvikepreferenssit ovat muuttuneet ja se tulee varmasti vaikuttamaan myös maanviljelyyn niin, että esimerkiksi monimuotoistetaan satoja. Ja meidän täytyy vähentää ruokahävikkiä, joten meidän täytyy investoida nimenomaan kestävään ja äh, sietokykyiseen elintarvikejärjestelmään. Kiitokset äh, näistä kahdesta esityksestä ja nyt puheenvuoron saa komissio, tutkimuspääosasto ja François Hulot. Olkaa hyvä. Viisi minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä kutsusta. Puhun teille Horisontti Eurooppa-ohjelmasta ja tilanteesta koskien nyt käyttäviä keskusteluja tietenkin myös näistä tehtävistä. Horisontti Eurooppa. Komission ehdotus koskee sitä, että innovointi ohjaa toimintaa. Olemme tehneet ehdotuksen, joka varsin nopeasti otettiin hyvin vastaan sekä e, neuvostossa että parlamentissa ja viime vuoden maaliskuussa pääsimme sopimukseen toimielinten välillä, jonka avulla pystymme jatkamaan tätä työtä. On erityisen tärkeää muistaa se, että Horisontti Eurooppa rakenteessa on kolme ra- pilaria, kuten Horisontti 20 ohjelmassa, mutta pilarit ovat hieman erilaisia. Ensimmäinen pilari koskee tätä tutkimusta lähinnä. Edusajat ovat lähinnä tutkijoita. Tässä meillä on tällainen bottom-up, alhaalta ylös lähestymistapa, jossa tutkijat itse tekevät ehdotuksia. Sitten toinen pilari koskee tutkimusta, jossa ähm, edunsaajat ovat pikemminkin äh, tällaisia ryhmittymiä, e, eri e, instituutteja, yliopistoja, tutkimusryhmiä useassa jäsenvaltiossa. Tässä pyrimme yhteistyöpohjaisen tutkimukseen täysin edellisten tutkimusohjelmien pohjalta. Ja sitten kolmas pilari koskee innovointia. Ja tässä haluamme perustaa eurooppalaisen innovointineuvoston, jossa edunsaajat ovat lähinnä innovoivien hankkeiden eteenpäin viejät, jotka keksivät tällaisia uusia ideoita. Maatalousalalla innovoinnissa olisi vältettävä se, että tämä nähtäisiin toimialakohtaisesti, kun puhutaan digitalisoinnista ja täsmäviljelystä esimerkiksi niin innovoivia ratkaisuja voidaan hakea toisilta aloilta ja ne voidaan ottaa osaksi maataloutta. Sitten seikka, johon tarvitaan uusia työmenettelyjä koskevat nämä, ovat nämä missiot, nämä tehtävä. Tämä on uusi lähestymistapa. Voidaan vielä pohtia sitä, onko tämä kovinkaan uusi, koska kyllähän tämä inspiraatio tulee – tuolta ohjelmasta, jo, jonka kautta ihminen lähetettiin kuun pinnalle ja siitä nyt on joku vuosi jo vierähtänyt. Mutta tässä missioajattelussa ajattelemme sitä, että tekisimme kunnianhimoisia tavoitteita omavia hankehdotuksia, realistisia hankkeita kuitenkin, mutta sellaisia, jotka tulevat muuttamaan ihmisten elämää. Ja tämä on ajatus, että haluamme todella vaikuttaa kansalaisten elämään ja parantaa sitten suuntana olisi vihreä sopimus ja, ja kestävä talous. Haluamme mm, kohdentaa merkittävän budjetin näille tehtäville. Meillä on viisi alaa, josta on sovittu. Ja meillä on näitä varten tällaisia hankkeita hankesalkkoja mahdollisina. Syöpä on yksi näistä terveysalalla. Sitten ilmastoalan osalta sopeutuminen ilmastonmuutokseen. Otsikko on tässä tärkeä, siis sopeutuminen ilmastonmuutokseen mukaan lukien yhteiskunnalliset muutokset. Tähän liittyvät valtameret, kaupungit, jotta saadaan ilmastoneutraaleja kaupunkeja aikaan ja myös maanviljelys, maaperää ja, ja elintarvikkeet. Miksi sitten maaperää koskeva tehtävä on varsin valaisiva lukea tämä Evi Bestin raportti, ja siinä osoitettiin, että 75 prosenttia maapallon maaperästä on rapautunut. Kuitenkin olemme riippuvaisia elintarviketuotannon kannalta tästä hyvin, hyvin ohuesta maaperäkerroksesta. Sitten kun katsotaan Euroopan ympäristöviraston raporttia tältä vuodelta, tilastot viimeiseltä kahdeksalta vuodelta osoittavat, kuinka maaperän kiinnitykoistuminen on lisääntynyt, väylystäminen lisääntynyt 7 prosentilla. Anna puheenvuoron tässä kollegalle. Toivon, että vielä hiukan aikaa on jäljellä niin että voisimme puhua vielä enemmän näistä maaperää ja eh, ruokaa koskevista missioista. We don't work in silos, we work together, so... Osoittaakseni vaan, että me emme työskentele tavallaan eri pilareissa, vaan yhdessä. Ja komission jäsen Phil Hogan eh, tätä ehdotti, olen täysin samaa mieltä. Maaperä on vielä pitkälti tuntematon ja tästä tulee valtavan suuri eh, tutkimus maaperästä ja mikrobiomi tulee olemaan siinä tärkeä. Sen lisäksi on tärkeää, että me teemme yhteistyötä ei ainoastaan tieteen tekijöinä, vaan että meillä on myös tällainen suuri salkku tavallaan, jossa meillä on eri alan tutkijoita, maanviljelijöitä, yritysten, bisnesihmisiä, jotka katsovat tulevaisuuteen. Meillä on puheenjohtajana entinen Alankomaiden maatalousministeri, hän on tutkija, poliitikko, maanviljelijä, kaikkea yhtä aikaa. Ja minä uskon, että tällä tavalla meille tulee ihan täysin täysin erilainen lähestymistapa kuin mitä aikaisemmin tieteessä ja tut- tieteen tekemisessä. Tämä tulee olemaan täysin uutta. Tällä tavalla me saamme kansalaiset mukaan. Me lähdemme ulos, me kysymme ihmisiltä, mikä tässä on tärkeää. Ja minusta tämä on mahtava keino nähdä, millä tavalla me teemme uudenlaista tutkimusta tulevaisuudessa. Meillä on johtokunnassa kolme aktiivista maanviljelijää. Herzlichen Dank. Suuret kiitokset näistä esityksistä. Nyt meillä on jälleen tilaisuus esittää kysymyksiä. Puolitoista minuuttia kullekin puhujalle. Kollega Katainen ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aion puhua nyt äidinkieltäni suomea. Kiitoksia paljon kummallekin paneelille. Erittäin mielenkiintoista, erittäin syvällistä, erittäin tieteellistäkin tietoa tässä olemme, olemme saaneet, on aivan ilmiselvää, että tarve ja valmius tällaiseen tutkimukseen ja niin horisonttitoimintaan on olemassa. Onneksi verrattuna esimerkiksi horisontti 2020 verrattuna nyt ollaan herätty siihen todellisuuteen, että kaikki tämä tieto on todellakin mm-hmm. vietävä sinne viljelijätasolle saakka, muuten, muuten tutkimus tulokset jäävät käyttämättä ja kaikki hyödyt siitä saavuttamatta. Viljelijät pitää olla keskiössä, mutta tässä ei oikeastaan olla käsitelty sitä, että mikä on sitten kuluttajan osuus, tuleeko tuotantokustannukset paljon nostamaan esimerkiksi tuotteiden hintaa, kuinka kuluttajien sen loppukäyttäjän osuus tässä koko kokonaisuudessa tullaan ottamaan sitten huomioon myöskin heidän tietoisuutensa tästä tutkimuksen tason nostamisesta. Mutta näistä aikaisemmista poiketen haluan puhua myös rahasta. Me elämme todellakin jännittäviä aikoja MFFn suhteen, emmekä tiedä oikeastaan kuin huhuja, mitä tällä hetkellä on kantautunut muun muassa siitä, kuinka tämän Horisont Euroopan rahoitus tällä hetkellä on etenemässä. Muun muassa tämä noin 10 miljardin osuus ollaan ainakin pienentämässä, ehkä se korvan merkintä kokonaan pois ottamassa. Ja mä haluaisin myöskin komission edustajilta kysyä sitä, tai teiltä kaikiltakin arviota sitä, että jos tällainen liike tehdään, niin miten esimerkiksi me pääsemme niihin kunnianhimoisiin Green Dealin tavoitteisiin, joita ruoan, ruoan suhteen ja tutkimuksen suhteen on? Dank, Frau Kollegin Aguilar. Kiitokset ja seuraavaksi kollega Aguilar, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän nämä äh, panelisteja. Kyllä, täytyisi mielestäni puhua myös karjankasvatuksen innovaatioista. Minä kysyisin teiltä seuraavaa. Unionin tuomioistuimen päätös, joka liittyy geneettisesti muunnelluihin organismeihin sekä niiden sääntelyyn. Uskotteko, että tämä päätös tulee vaikuttamaan kielteisesti tutkimukseen ja sellaisiin äh, hankkeisiin, joita tarvittaisiin myös äh, esimerkiksi kasvilajikkeiden vahvistamiseksi, parantamiseksi? Sitten kysyisin Monet yritykset äh, ovat nyt äh, lopettaneet yhteistyön äh, tällaisten hankkeiden kanssa, kysyisin vielä tästä. Ja komissiolta kysyisin, että miksi Horisontti 2020 ohjelma on nyt näin kova kiire uudistaa, muuttaa. Eikö olisi ensin kannattanut odottaa Horisontti Euroopan kokemuksia? Vihreän kehityksen ohjelma tulee aivan varmasti, mitä hankkeiden hallintoon tulee aiheuttamaan monia ongelmia. Ja kun ajatellaan horisontti Eurooppa, niin mitenkä kansalaisten on tarkoitus sitten osallistua hankkeisiin, kun niin on luvattu? Kiitos paljon. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Ademov, olkaa hyvä. Minulla olisi kysymys eh, herra Chopille voimme kaikki olla yhtä mieltä siitä, että mikäli ei ole innovointia maataloudessa, emme pysty vastaamaan haasteisiin ilmastonmuutoksen osalta. Vihreässä sopimuksessa pyritään vielä kunnianhimoisempiinkin tavoitteisiin tuottajille. Tavoitteena on, että vähennettäisiin kemikaalien käyttöä, lannoitteiden käyttöä ja antibioottien käyttöä elintarviketuotannossa. Innovointi ja maatalous voivat edistää äh, riippumattomuutta osaltamme. Kun tästä puhutaan, mitä ajattelette näistä uusista kasvinjalostustekniikoista? jotka perustuvat eh, geneettiselle muuntelulle. Onko kansalaisilla syytä olla huolissaan eh, tällaisesta tieteellisestä eh, toimista? Kiitokset ja seuraavaksi kollega Dorfman, olkaa hyvä. Kiitos. Oli mielestäni oikein jännittävää, että te Chöp, sanoitte meille tai esittelitte meille, miten keskisuuri yritys alallanne toimii jalostusalalla on koko joukko mahdollisuuksia ja uusia mahdollisuuksia syntyy jatkuvasti. Ja minä kysyisin näistä uusista jalostustekniikoista tai teknologioista. Miten te arvioitte tämän tilanteen? Onko tämä yksi uusi mahdollisuus monien uusien mahdollisuuksien joukossa. Nythän teidän toimijanne rajoittaa tämä oikeuden vastikäinen päätös. Tuleeko se haittaamaan toimintaanne tai rajoittamaan sitä suuresti? Kiitoksia ja sitten edustaja Buda. Uh, Kiitos. Kiitos molemmista esityksistä. Ja Äh, haluaisin palata Chöpin esitykseen sokerijuurikkaasta. Kuinka moni sokerijuurikkaa viljelijä on käyttänyt teidän tuloksianne? Mikä on se äh, alue sokerijuurikkaan viljelyssä, jota teidän tutkimuksenne koskee? Minua kiinnostaa todellakin paljon se, miten paljon siitä tutkimuksesta, mitä tehdään, miten paljon sitä voidaan todellakin toteuttaa, käyttää kentällä. Toisekseen, oletteko te laskeneet kemi- kemikaalien määrän per hehtaari vaikka kymmenen vuotta sitten? Kuinka paljon käytettiin kemikaalilannoitteita ja kuinka paljon käytetään tänään per hehtaari? Kolmanneksi, oletteko te verranneet esimerkiksi Merkosur-maiden alueita meidän alueisiin, Merkosurin alueelta tulevia, tulevaa nimenomaan sokeriurikas tuontia? kuinka paljon he käyttävät hehtaaria kohtaan lannoitteita. Kiitos ja kollega Schneider. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä oikein jännittävistä esityksistä. Kyllä varmaan on yksimielisyys siitä, että tavoitteena me täytyy olla rajoittaa kasvin suojeluaineiden käyttöä niin pitkälti kuin mahdollista. Ja tässä tarvitaan uusia teknologioita, myös uusia jalostus- tai kasvatustekniikoita. Uskotteko, että maatalous ähm, ilman torjunta-aineita, kasvinsuojeluaineita ylipäätään on mahdollista? Tätä minä kysyisin, koska minua kiinnostaisi, että mitä tieteellistä tutkimusta on ja onko teillä ihan konkreettisia todisteita siitä, että kun ajatellaan kaikkia erilaisia tuholaisia, eri sienitauteja, ähm, että aina löytyisi äh, torjunta-aineettomia torjuntatapoja, kun ajatellaan, äh, on jopa sellaisiakin tuholaisia, joihin enää mikään ei tehoa. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Räysen, olkaa hyvä. Eh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Ensinnäkin siihen, mitä kollega Katainenkin sanoi. Minusta on hyvin tärkeää, että maatalouden ja horisont Euroopan budjetti pidetään ylhäällä. Meillä on niin paljon eh, haasteita tulossa. Ja kiitokset eh, hyvin selkeistä esityksistä. Nämä eh, puheenaiheet osoittavat myös, miten tärkeää on kehittää uusia lajikkeita – jotta voimme vastata niihin haasteisiin, mitä meillä on esimerkiksi torjunta-aineiden vähentämiseen. Meidän täytyy huolehtia siitä, että me myös sitten saamme ajoissa tehtyä lainsäädäntöä, joka koskee uusia kasvinviljelytekniikoita. Koska minusta mutta tuntuu nyt siltä, että Eurooppa todellakin pyrkii itse jättämään itsensä jälkijunaan sen vuoksi, että me olemme tehneet lainsäädännön todella vaikeaksi. Ehkäpä paneeli voisi reagoida tähän. Eli meillä ei ole ihan oikeasti enää aikaa tehdä kunnollista lainsäädäntöä uudelleen ö, uusista kasvinviljelytekniikoista. Dank, Frau Kollegin. Kiitokset ja sitten kollega Litsi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää omasta puolestani esittelijät. Olen varjoesittelijä Horisontti Eurooppa-ohjelmassa ID-ryhmän puolesta ITRE-valiokunnassa ja olen vasta tähän tullut mukaan. Haluaisin tervehtiä kollegoita. Haluaisin esittää jotakin kysymyksiä tässä olen vähän perehtynyt tähän asiaan, niin minulla olisi nyt kysymyksiä ja haluaisin hyödyntää komission läsnäoloa. Mitkä ovat tärkeimmät eh, näiden tehtävien tavoitteet? Jokaisen, jokainen tehtävä tai missio on luotu, jotta puututtaisiin tiettyihin ongelmiin. Oletan siis, että tärkeimmät tavoitteet on jo tunnistettu, mutta en kuitenkaan tunne vielä – budjettia. voitaisiin tietää, kuinka paljon, kuinka suurista määristä on kussakin tehtävässä kyse ja mitkä ovat nämä tavoitteet? Ymmärsinkö oikein, että jotta sanon yksilöliike tarvitaan kymmenen vuotta. Ja kuinka kauan nämä tehtävät sitten kestävät, nämä missiot, kun mikä niiden kesto? Tässä epävirallisessa asiakirjassa, jossa puhutaan missioista ja 12. marraskuuta sinne todetaan kirjallisesti näin. Missiot antavat osvittaa ratkaisulle, mutta eivät määrittele, kuinka ne ratkaistaan. Maaperä, terveys ja elintarvikkeet ovat mukana ja niissä todetaan, että, että näillä aloilla – luodaan vahva väline, jotta luodaan tietoisuutta määperän tarkoituksesta, vahvistetaan kansallisten välisiä suhteita, luodaan tie, tietotaitoa ja no, no, ratkaisuja, joilla voidaan ennallistaa maaperä. Eli äh, pyrimmekö ratkaisuihin vai ei? Onko meillä siteitä kansalaisiin? Jos näin on, mitä ne ovat? Tänä aamuna tästä käsitteestä puhuit myös komission jäsen, joka korosti sitä, kuinka tärkeää tämä side kansalaisena on. Minulla on enemmänkin kysymyksiä, mutta en halua kärsivällisyyttä en niin liikaa venyttää. Vielen Dank, dann kommen wir jetzt zur letzten. Kiitos ja nyt kuulemme sitten vielä viimeisen vastauskierroksen. Saapas nähdä, että onnistutaanko tässä. Aika on kortilla. Saatte kukin kolme minuuttia. Öö, herra Chy voi aloittaa. Kiitos kysymyksistänne. Ehkä ryhmittelen niitä hiukan. Kysyttiin meidän kannastamme GMOihin ja tästä 2018 unionin tuomioistuimen päätöksestä ja sen vaikutuksista tutkimuksiimme. No voin minä sanoa, että kyllä totta kai sillä on vaikutus tällä GMO-päätöksellä meidän tutkimuksemme ja tutkimukseen ylipäätään myös kun äh, innovoidaan uusia vihreitä teknologioita. Me olemme siis pieni yritys tavallaan, äh, me olemme nyt painaneet jarrua. Emme me voi äh, investoida teknologiaan, jos emme ole ihan varmoja, että voimme sitä sitten soveltaa käytännössä. Suuret yritykset ehkä voivat niin toimia, mutta me emme. Eli meidän täytyy kyllä valita ne taistelut, joita meidän kannattaa lähteä käymään. Ähm, miksi? Kun tieteellisesti ajatellaan, NBTtä, uusia vihreitä teknologioita. Ne ovat isoja sanoja, joiden taakse kätkeytyy monia eri asioita, joita täytyy tietenkin tarkastella sitten askel askeleelta. Jos katsotaan olemassa olevaa luonnollista variaatiota, niin sitähän on jo olemassa. Eli variaatiota jo on. Ei tässä tehdä mitään sellaista, mikä, eh, mikä olisi luonnonvastaista. En pidä sitä eh, huolenaiheena. Eh, GMOita on tutkittu pitkään ja en nyt sitten kyllä puhu liiketoimintamalleista, jotka liittyvät tähän, mutta itsessään GMO ovat osoittautuneet myös osittain hyödylliseksi. Sitten Dorfman kysyi miltä tulevaisuus näyttää ja että onko tässä todellinen muutos. En tiedä, en todellakaan tiedä, koska emme me ole voineet investoida tähän. Kyllä minä uskon, että tämä saattaisi olla merkittävä muutos. Se on siis ihan minun henkilökohtainen kanta, niin ar- täytyy vielä tehdä arvioita. Jos ajatellaan vaikkapa kes ajatellaan kestävyyttä, niin ehkäpä esimerkiksi tiettyjä tauteja voitaisiin saada hallintaan huomattavasti nopeammin kuin muuten, niin tosiaan minä puhuin tästä kymmenen vuoden aikajanasta, sen yritin tässä selittää. Buda kysyi, että mist, mitä me teemme. No niin kuin sanoin, katamme noin 30 prosenttia sokerijuurikkaan tuotannosta maailmassa, eli kyllä me todella olemme lähellä asiakkaitamme, eli viljelijöitä, jossa ajatellaan vaikkapa lajiketta, ää, ää, on tiettyjä lajikkeita, joita ei enää ole, koska ne eivät ole vastustuskykyisiä tiettyjä tauteja vastaan vaikkapa, mutta me olemme kymmenessä vuodessa esimerkiksi saaneet jalostettua sellaisia lajikkeita, jotka, joiden lehdet kestävät nyt paremmin kuin aiemmin ja niin edelleen. Eli kun jos torjunta-aineista luovutaan, yhteiskunta haluaa sitä, minulla ei ole mielipidettä, hyvä niin, sanotaan näin, mutta täytyy tietenkin sitten olla muita toimia ja tähän tietenkin kasvien jalostus voi, voi auttaa niin, että voimme, mutta voimmeko luopua täysin eri torjunta-aineista, sitä en, en voi sanoa. Oikeastaan tässä olivat ne asiat, joihin minä halusin vastata. Ehkä kollega Borchardt voi jatkaa. German, my mother tongue, easier. Um, will Vaihdan Saksaan. Tänne yksi kysymys. No niin, aloitan alusta. En puhunut eläimistä, minulla oli vain 10 minuuttia aikaa, mutta kuitenkin sanoin, että agroekologiassa myös eläimillä on roolinsa ja esimerkiksi roduilla. Minä en itse ole tässä mikään geneetikko tai kasvien tai eläinten kasvattaja, mutta kuitenkin tähän liittyy tiettyjä arvoja niin, että esimerkiksi tällaiset maatiaisrodut ja niistä täytyisi hyödyntää ja ottaa mukaan kasvatukseen asiantuntijoiden tuella. Sitten edustaja Lissi kysyi siitä, miten pitkälle maanviljelijä ja tavallinen kansalainen on tähän otettu mukaan. No, minä olen yhdessä osuudessa vai mukana EGB Soil-osiossa. Meillä on kaksi pakettia, joissa me käytännön tavalla toimimme workshoppien kautta ja sitten jokaisella jäsenvaltiolla pitäisi olla tällainen keskus, jossa on esimerkiksi myös maanviljelijät ja tutkijat voivat yhdessä toimia ja äh, henkilöt, jotka toimivat esimerkiksi kasvien jalostamisen kasvattamisen kanssa niin, että me voisimme päästä puhumaan kaikkien eri osapuolten kanssa. Me aloitamme aina näissä workshopeissa kysymyslomakkeilla ja sitten viemme sitä siitä käytännön tavalla eteenpäin. Tämä on yksi metodi. Varmasti on kaikenlaisia muitakin, joilla voisi olla tärkeä rooli myös näissä projekteissa. Sitten oli kysymys edustaja Schneiderilla näistä kasvinsuojeluaineista. Me tarvitsemme aikaa me tiedämme, että Pohjoismaissa on suuria ongelmia esimerkiksi uusien hyönteisten kanssa, jotka ovat tulleet ilmastonmuutoksen kautta sinne. Ja samanaikaisesti poistetaan markkinoilta vanhoja tuotteita myrkkyjä. Eli meidän täytyy saada kehitettyä uusia tutkijoita ja se vaatii biokemiaa ja ruotsalainen tutkija kysyikin eikö olisi mahdollista tutkia tavallaan kasvihuonetta ja katsoa, miten siellä tuotteet toimivat ja sen jälkeen lähdetään vasta sitten vapaalle maalle. Tähän vaaditaan monia vuosia ennen kuin päästään perille. Mutta jos asettaa itsellensä tällaisen tavoitteen, niin silloin siihen tavoitteeseen voi myös päästä. Ja eh, puhuin yhden meidän eh, tutkijamme kanssa, Ernst Schulmanin kanssa, joka on meidän kasvigeneetikkomme. Eh, Hän sanoi selkeästi, sillä hetkellä, tai tällä hetkellä lainsäädäntö estää meitä toimimaan tavallaan viemään tuloksia käytäntöön. Hän sanoi, että että tietenkin puhutaan sit siitä, että onko kysymyksessä GMO vai, vai, vai tavallinen, mutta hän näkisi, että tiete, tiede saisi mahdollisuuden työskennellä voimakkaammin ja rinnakkain Euroopan tasolla voitaisiin keskustella nykyisen lainsäädännön uudelleen miettimisestä. Ja siellä voisi mukana olla yrityksiä, siellä voisi olla tieteilijöitä, mutta myös maanviljelijöitä, joilla on tiettyjä kasvinsuojeluongelmia. Kiitos. Kiitos ja lopuksi vielä komissio. François Ylo, olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Meitä koskevat kysymykset koskivat lähinnä budjettia, jos ymmärsin oikein. Varmaankin ymmärrätte, että tällä hetkellä keskustelemme, tai keskustelu on tuolla jäsenvaltioiden tasolla voimme kuitenkin sanoa sen, että komission ehdotukset, jotka siis olivat 1,11 ähm, prosentin puitteissa BKTLstä, niin komission ehdotukset budjettikehyksen varten siis ovat sellaisia, että tarpeet tutkimusta varten on 100 miljardia. Tämä oli siis komission ehdotus ja se on edelleen komission ehdotus. Haluaisin korostaa myös sitä, että Horisontti 2020-ohjelma kokemus osoitti, että meillä on kyllä paljon laadukkaita hankkeita, mutta niitä ei voitu rahoittaa hankevalintamenettelyissämme. Meillä on siis merkittäviä tarpeita, jotka voivat mennä myös pidemmälle kuin tuo 100 miljardia. Uskon, että myös parlamentti on ottanut tämän kannan. Meillä on siis merkittäviä tarpeita myös maan maatalouden osalta. Maatalouden tutkimuksen osalta keskeistä on se, että toisessa pilarissa, josta puhuin, meillä on näitä klustereita. Kluster 6 mm, parhaiten vastaa niihin kysymyksiin, joita nyt tänä esitetään koskien maantaloutta, ympäristöä ja biotalouden kehitystä. Ja sitten nämä missiot, nämä tehtävät täällä, niille tulee omat budjettiosuudet ja rahoitus tulee eri klustereista, eli budjeteista eh, eh, Eurooppa, Horisontti Eurooppa ohjelman sisältä. Haluankohan kollega vielä lisätä jotakin? Questions on citizens engagement as we... Kysyttiin, kun minuutti on vielä aikaa kansalaisten osallistumisesta. Ilmeistä on, että jotkut jollain meistä komissiossa on 15 komission johtokunnan jäsentä ja viestintää kansalaisten suhteenhan on aina kaksi suuntaista, eli tiedottaa, mutta myös saada palautetta ja me yritämme saada jäsenvaltiot liikkeelle. Meillä on ohjelmakomitea alaryhmää, esimerkiksi maailman maaperäpäivä, jota käytämme kohdistamme sitten tietoa kansalaisille. Sitten maatalousmessut, joissa komissiolla on edustajansa ja sitten näitä ikään kuin tällaisia missio- tai tehtävä suurlähettiläitä, jotka kuuntelevat kansalaisia kentällä, mitä kansalaiset ajattelevat, mi- mitä meidän pitäisi tehdä maaperän terveyden suhteen, onko esimerkiksi jotain, mitä olemme ehkä unohtaneet heidän mielestään. Yritämme todella hoitaa tämän asian hyvin kattavasti ja vakavasti. Se on osa meidän toimintaamme ja teemme sitä todella monien eri tahojen kanssa. Kiitos. Suuret, suuret kiitokset. Näin kuulemistilaisuutemme päättyy. Haluan kiittää kaikkia asiantuntijoitamme. Tämä oli erittäin hyödyllistä meille jatkokeskustelujamme silmällä pitäen. Ja me todella otamme evästykseksi nämä asiat. Pari esityslistan kohtaa vielä, kohta 15. Koordinaattorien päätösten ja suositusten hyväksyminen. Nämä tiedot on teille toimitettu. Yksi pieni korjaus minulta virkamatkojen suhteen päätimme mennä Italiaan ja Tanskaan ja Japani hoidetaan kirjallisessa tai vahvistetaan kirjallisessa menettelyssä. Öö, ja tämä koordinaattorien öö, päätöksestä. Ja kollega Normanilla oli vielä lisättävää. Ennen kanvas nicht ganz so, also wir ei se nyt ihan näin ollut. Mä sanoimme, että me, meidän pitäisi pyrkiä mennä, menemään Japaniin, mutta ei ollut selvää, että pääsemmekö me sinne. Ja sitten katselimme eh, kalenteria, jossa oli Italia ja Tanska. Ja sovimme, eh, että puhumme tästä kirjallisesti. Näin minä tämän ymmärsin. Mutta kolme matkaa on liikaa. Minusta me sovimme kahdesta Meillä oli ongelmia jo edellisissä matkoilla, että me löysimme ihmisiä, jotka ylipäätään halusivat lähteä mukaan. Also, ich widerspreche Ungarn, aber wir haben... En minä tässä nyt halua lähteä kiistelemään, mutta kyllä me todella päätimme, että kaksi matkaa. Japanihan olisi kiintiö ulkopuolelta, Italia ja Tanska. Näistä kyllä päätettiin. Ja tämä päätös sitten tulee. En tiedä, miten me saamme tämän nyt sitten vielä tarkastettua, mutta kyllä tämä on minun käsitykseni siitä, mitä päätettiin. Hyvä. Muut asiat. Mm, minulla vain yksi ilmoitusasia, nimittäin se, että 18.19. maaliskuuta meillä on kokous ja koordinaattorit päättivät myös ylimääräisestä kokouksesta 12. maaliskuuta kello 9 eli Strasburgin viikolla. Komissio sen on silloin käytettävissämme kahden tunnin ajan. ja Meillä on tilaisuus kysyä pellolta pöytään strategiasta ja esittää kysymyksiä. Näin mielellämme teemmekin, koska vajaa pari viikkoa tuon jälkeen ää, tiedonanto tulee ja 18. päivä komission sen Timmermans on sitten tulossa tuon tiedonannon alla. Niin kuin esityslistassa nähdään sitten seuraava kokousaikataulu. Sydämestä kiitokset kaikille, jotka jaksoitte loppuun asti. Kiitokset sihteeristölle kuulemistilaisuuden järjestämisestä tapaamme viimeistään 12. maaliskuuta jälleen. Oikein mukavaa iltaa.